Uh, if we can get ready to... No niin, aloitellaanpa sitten. Se olisi hyvä. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Ensimmäinen kohta tänään iltapäivällä on jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Kyseessä on näkemysten vaihto. Tämä on ensimmäinen asian käsittely ilman mietintöä ja nyt onkin puheenvuoron edustaja Öörillä. Kiitoksia kovasti. Niin, meillä ei todellakaan ole mitään mietintöä tästä. Ja koordinaattorin kokouksen hyväksymän aikataulun mukaan tiistaina kykenemme esittämään tekstin kääntäjille niin, että 17. päivä sitten ylimääräisessä kokouksessa meillä on tästä mietinnöstä sitten jo jotain paperillakin. Tässä vaiheessa voimme keskustella komission tiedonannosta, eli komission ehdotuksesta, joka koskee neuvoston päätöstä, jonka mukaan parlamentin täytyy vastata. Komission edustaja Andor oli täällä paikalla eilen ja neuvosto hyväksyi tämän eilen kuten Andor meille kertoi, joten meillä on teksti käytettävissämme. Ne teistä, jotka ette ole lukeneet tätä, niin kyseessä ovat integroidut suuntaviivat ja se löydetään myös komission nettisivuilta. Olen lähettänyt myös varjoesittelijöille tästä tekstin tänään. Ja tämä vahvistaa myös sen, mitä sanoin aiemmin. Olen valmis käymään neuvotteluja kaikkien varjoesittelyiden kanssa ennen kuin esitän sitten tuo mietinnön käännettäväksi. Eli jos teillä on ajatuksia tai ehdotuksia, jota haluatte tähän tekstiin mukaan, niin olen valmis keskustelemaan niistä. Ja sitten voimme tietysti jatkaa tarkistuksesta keskustelemista. Muutama yleisluontoinen kommentti, jos sopii. Teksti senänsä on aika yleisluontoinen, mikä varmaan selittää sitä, että suuntaviivat tässä muodossa, niiden tavoitteena on asettaa niitä suuntia, joihin jäsenvaltioiden tulisi liikkua. Eli tarkka täytäntöönpano tapahtuu sitten itse jäsenvaltioissa. Toisaalta tekstillä pyritään välttämään kaikki viittaus rahoitukseen. Ja jäsenvaltioiden tehtäväksi jätetään toimiminen tässä suhteessa. Mutta vain yhdessä lauseessa viitataan Euroopan sosiaalirahastoon. Ja se on tietysti ongelma, koska, ja meidän täytyy ottaa se esille myös mietinnössämme, sillä me hyväksyisimme nämä integroinnin suuntaviivat osana 2020-strategiaa syys-lokakuussa tietämättä mitään varoista ja siitä, miten kaikki rahoitetaan. Eli me sitoutuisimme tavoitteisiin käymättä keskustelua budjettikehyksestä. Tämä jännite tuntuu selkeästi tekstissä. Ja siksi teksti on niin yleisluontoinen. Ja tekstissä toistetaan neljästä viiteen kertaa samat asiat. Ja johdanto-osa on sama. Mutta suuntaviivojen teksteissä meillä on osioita, jotka toistuvat. Ja näin ollen teksti on koostettu näistä eri osioista ja uskoakseni sen pitäisi, se pitäisi, sitä pitäisi suodattaa hieman. On turha toistaa kolme, neljä, viiteen kertaa samoja asioita tekstissä. Kuitenkin tällainen yleinen kommentti. Tästä puuttuvat hyvin tärkeät ainekset tästä tekstistä. Minä mainitsin kohesiopolitiikan kahteen otteeseen puhutaan suluissa. Tästä meistä alueellinen, sosiaalinen ja taloudellinen kohesio yhteenkuuluvuus on hyvin tärkeä näissä suuntavivoissa, mutta sen kuin mitään konkreettista niistä ei tästä olla luettavissa, joten tämä ei ole tyydyttävää. Katsotaanpa nyt sitten näitä itse suuntaviivoja. Neuvosto ja komissio ottavat uutta strategiaa ja komissio on valmistellut aineiston neuvoston aloitteiden perusteelta. Tähän saakka oli 24 direktiiviä tarpeeksi, nyt on ajateltu 10 integroitua direktiiviä. Näistä neljä on sellaista, jotka olisivat työllisyyteen liittyviä. Tässäkin on ongelmia, niin mitä ensimmäinen osallistuminen työllis, työmarkkinoille ja rakenteellisen työllisyyden vähentäminen, nämä ovat selkeitä asioita, me tiedämme mistä on kysymys. Silloinkin kun tilanne on se, että kovin paljon konkreettista ei tekstistä ole löydettävissä. Toinen asia on työmarkkinoilla tarvittavan, tarvittavien taitojen uudistaminen ja elinikäinen oppiminen, sen toteuttaminen ja sitten kolmannes, joka on kahdeks, kolmas, kahdeksas ja, siis kahdeksas ja yhdeksäs, koulutusjärjestelmien täydellinen uudistaminen, mitä kun mieleen koulutuksesta, uusituvista taidoista ja tiedoista, näyttää siltä kuin itse asiassa olisi kysymys yhdestä ainoasta tavoitteesta, josta kuitenkin puhutaan kahden suuntaviivan yhteydessä. En oikein ymmärrä, miksi tämä on näin. Ja kymmenes asia on sitten asia, joka ei ole itse asiassa puhtaasti työllisyyteen liittyvä. Siinä puhutaan köyhyydestä ja sosiaalisen syrjäytymisen kysymyksestä ja siitä, miten näissä pitäisi toimia. Totta kai voidaan toimia niin, niin että vain e, työpaikkoja luomalla työ on perusta sille, että voimme torjua köyhyyttä. Mutta tämä on tämä yhteys. Itse asiassa tämä on siis selvästikin hiukan tällainen outo, e, outo kappale tässä kokonaistekstissä. Kun katsomme tätä yleisesti, on siis sellaista, mitä voidaan toimituksesti vielä muuttaa. E, meillä on vielä aikaa tähän käsittääkseni, rouva puheenjohtaja. Joten luettelen nyt, varmaan kaikki nyt tuntevat nämä kymmenen suunniteltua direktiiviä, suuntaviivaa. Ensin, ensimmäinen on integroidut direktiivit Euroopan 2020 strategian perustan suuntaa, näitä tämä asiakirja nähdään näiden suuntaa osoittavana, ja tällä tavoin tämä nähdään, joten tämä 2020 strategia, ne täytyy hyväksyä sen kanssa yhdessä. elissä keskustelussa olin täysin yhtä mieltä siitä, mitä puheenjohtaja Beres esitti täällä, mainitsi komission Andorille. Tämä oli täysin tuettavaa, on mahdotonta kuitenkin äh, tämä johtuvat neuvostossa ja komissiossa koonneet tämän yhteen, mutta eivät lainkaan ajatelleet parlamenttia, parlamentin työskentelytapaa, eivätkä edustajien oikeuksia, että olisi mahdollisuus työskennellä omalla kielellään ja että olisi mahdollisuus käyttää asiantuntijoita. Näyttää siltä, että tässä on vakava ongelma, joka täytyy ratkaista. Ja sen sijaan, että vasta syyskuussa me normaalisti saamme äh, näiden äh, suuntaviivojen parlamenttiin käsittelyn parlamentissa nopeammin se ei ole mahdollista, jos asioita hoidetaan korrektisti. Siitä huolimatta kuitenkin neuvosto tulee hyväksymään jonkinlaisen tekstin. Se nyt yrittää luoda tällaisen, toi, tällaisen suuntaa osoittavan paperin, jota se suosittelee jäsenvaltioille. Minusta Tätä me emme voi hyväksyä, joten tässä on tarvetta lisää askeliin, koska tämä selkeästi loukkaa parlamentin oikeuksia ja tässä yritetään nyt ylhäältä päin ohjata uutta ohjelmaa, niin, jossa on pelkästään tällaisia pelkästään kauniina sanoina mahdollinen kuunteleminen työmarkkinaosapuolten tai parlamentin kanssa, jotka itse, parlamentin, joka itse asiassa on mukana lainsäätäjänä, joten tämäkin on tällainen ongelma, joka on tässä mukana. Niin, tämä integroidut direktiivit ovat osakkaista 2020 strategia, sitä taataan rahoitus, rahajärjestelmän vakautta ja tasapainoa. Lopetetaan makrotaloudellinen tasapainottomuus ja lopetetaan yksittäiset ohjelmat eurovyöhykkeen sisällä, että optimoisoidaan ja tuetaan tutkimuksen kehittämisen, tietojen, digitaalisen yhteiskunnan taitojen kehitykseen liittyviä asioita. Näihin liittyy tämä neljäs eh, resurssien tehokas eh, kehittäminen. Tähän liittyy myöskin vihreä talous ja kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen. Ja sitten eh, kuudennessa on mukana taloudellinen piiri, kuluttajien ympäristön uudistaminen, teollisen perustan nykyaikaistaminen, modernisointi joka viime kädessä on siinä ihan hyvä asia. Seitsemäs on sitten tämä ensimmäinen työllisyyteen liittyvä työmarkkinoilla. Se, että vähennetään rakenteellista työttömyyttä ja lisätään työllisyysastetta. Laatu on kahdeksannessa, siis laadukas työntekijä. Kysymys on siis siitä, että vastataan työmarkkinoiden vaatimuksiin ja että saadaan aika laadullista työllisy- työllisyyttä – ja myöskin tähän liittyy koulutus, elinikäinen oppiminen. Ja sitten yhdeksäs koskee myöskin koulutusjärjestelmää, sen, siinä tapahtuvaa tehokasta koulutusta, jatkokoulutusta ja että lisätetään osallistumista koulutusjärjestelmään ja myöskin lisätään koulutuksen, kohtaan koulutuksen tasoa. Ja koulutus, tähän liittyy myöskin uusiutuvat uudet tiedot ja sitten tämä köyhyyden torjuminen – ja osallistava yhteiskunta. Nämä tässä mantran tavoin toistetaan näitä asioita. Todetaan, että älyllinen, kestävä ja osallistava työllisyys on se, mitä tarvitaan, koska muuten ei saada aikaan uusia työpaikkoja. Pitää olla kunnianhimoisia uudistuksia. Samaan aikaan täytyy sitten tarvittaa taata makrotaloudellinen vakaus rahajärjestelmän vakaus ja nämä kaikki on havaittavissa myöskin näissä työllisyysdirektiiveissä. Samoin, jos astumme eteenpäin, tulee tähän, mitä tulee tähän laadukkaaseen koulutukseen, ja suluissa puhutaan siis alueellisesta ja taloudellisesta yhteenkuuluvuudesta – ja tässä ei puhuta mitään siitä ja mitä tämä merkitsee muuta, että osataan, odotetaan jäsenvaltioilta uudistuksia. Siis olen sitä mieltä, että jos nyt konkreettisesti käymme tätä lävitse, emme kovinkaan viisaammiksi tule, mutta jos katsomme seitsemättä direktiiviä, jossa siis puhutaan osallistumista työmarkkinoilla, tässä puhutaan joustavuudesta, sen korostamisesta, mikä sinänsä on ihan hyvä asia, ja tässä yhteydessä myöskin siitä, että Euroopan sosiaalirahaston äh, avustuskykyä siinä, miten pyritään vähentämään rakenteellista työttömyyttä. Äh, tämä on hyväksi, sitä pyritään saman aikaan työsopimuksia, jotka ovat joustavia, sellaista järjestelmää, johon liittyy myöskin sitten elinikäinen oppiminen. Siitäkin tässä puhutaan saman aikaan myöskin siitä, että sosiaaliturvajärjestelmien uudistamisesta, vaikkakin selvästi suluissa aina on se, että tähän tämä merkitsee sitä, että täytyy pystyä myöskin rahoittamaan tämä sosiaaliturvajärjestelmä, sen täytyy olla mahdollista kaikissa tapauksissa. Sitten sosiaalinen vuoropuhelu, sen luomisesta puhutaan. Näemme samaan aikaan, että koko järjestelmän logiikka on se, että tämä on ylhäältä päin ohjattua, kerrotaan mikä on pakollista ja sitoutetaan asioihin ja, ja katsotaan, miten se voidaan sitten toteuttaa yksityiskohtaisemmin. Uusi aines tässä mukana on, ja sitä me tärkeänä, sitä mistä, mikä parlamentissakin on nyt keskustelun kohteena, että joustavuuden yhteydessä lähestytään sitä, että puhutaan epätyypillistä työstä, epätyypillistä sopimuksista, jo, tällainen itse, ongelmat, jotka liittyvät itse työllistämiseen. Näillä alueilla on päästävä eteenpäin, täytyy saada selkeitä sääntöjä, selkeää selkeitä tukijärjestelmiä niin, että voimme sopeutua eh, kehittyvän, kehittyvän työmarkkinoihin. Tämä on yhtenä tavoitteena, joka on minusta oikein. Sitten on määritelty ne ryhmät, joita on tavoitteellisesti tuettava, jotta voisi mahdollisimman nopeasti päästä työmarkkinoille. Kysymyksessä ovat siis nuoret, iäkkäämmät, vammaiset ja kaikki ne, jotka ovat ajautuneet pois työmarkkinoilta, siis jotka tarvitset enemmän tietoa työn välityksen yhteydessä. Tämä on yhteydessä myöskin digitaaliseen yhteiskuntaan ja siihen liittyvään aiempaan talouden, eh, eh, talouden defektiiviin. Tässä on tiettyä siis koherenttiutta tekstin sisällä. Tässä kehotaan kaikkia jäsenvaltioita myöskin tutkimaan se, miten, eh, miten rahoitetaan sosiaalisia järjestelmiä, siis eh, verojärjestelmiin tässä viitataan. Se, minkälaiset rasitukset eh, kohdistuvat eh, työmarkkinoihin ja työvoimaan, jos haluamme uutta työvoimaa saada aikaan. Tätäkin on siis syytä käsitellä. Sitten täällä nousee esille jälleen kerran miesten ja naisten välinen tasa-arvo, sama palkka samasta työstä, nuorten sopeutuminen vammaisten rinnalla, siis äh, laillisten maahanmuuttajien tilanne. teidän tästäkin äh, keskusteltiin. Ja jälleen kerran henkilöt, jotka ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia. Muistamme, että 60-46-vuotiaista 70 prosenttia oli tavoitte Lissabonissa. Nyt naisten ja miesten tapauksessa tässä tekstissä ehdotetaan 75 prosentin tasoa, siis tämä on komission ehdotus, ja tämä on aikaisemminkin ollut esille jo 2020 tekijän yhteydessä, siis 10 vuoden aikana päästäisiin päästäisi 75 prosentin tasolle työllisyysasteen osalta – sitten seuraava direktiivi liittyy tuottavuuteen ja työllistämisen kautta tapahtuvaan toimintaan nimenomaan uusilla tiedoilla, uusilla taidoilla, jatkokoulutuksella, elinikäisellä oppimisella, että jokaisella pitäisi olla uusi mahdollisuus palata työmarkkinoille eri tietojen ja pätevyyksien tunnustamisen kautta – ja niin, että äh, vähennetään äh, niitä esteitä, joita on liikkuvuudella sekä koulutuksessa että työelämässä. Tämä ei ole täysin noussut tässä esille siinä mielessä, että sanotaisiin konkreettisesti, mitä tässä tekstissä ajetaan tällä. Sitten niiden tukeminen, jotka eivät ole riittävän, ole riittävää pätevyyttä. Tässä mainitaan erikseen äh, iäkkäät ja nuoret en aio nyt ruveta itse enää toistamaan kaikkea sitä, mitä jo on aiemmin on todettu. Yhdeksäs direktiivi käsittelee siis myös koulutusta, kun ei kuitenkaan ole täysin selvää se, miksi täällä kahteen otteeseen puhutaan samasta asiasta hiukan eri yhteydessä. Tehokkaammasta koulutuksesta, koulutusjärjestelmien ja tehokkaampien koulutuksen tarpeesta sitä, että jokaisella tasolla koulutusjärjestelmässä pitäisi, ja saman aikaan pitäisi myöskin lisätä niiden osuutta, jotka osallistuvat korkeimpaan koulutukseen. Ja tässä puhutaan myöskin 2020 strategian niistä osista, jotka liittyvät tähän olennaisimmiltaan tästä mainitaan samat tavoitteet, jonka mukaan pitäisi lähet- saada aikaan varhaisempaa koulumenoa, pitäisi miettiä sitä, että koulutuksen kaikilla tasoilla pitää tehokkaampaa, tasokkaampaa, joustavampaa pääsyä tietoon. Täytyy saada 40 prosentin saakka ne, jotka niiden osuut, 40 prosentin saada nostettua niiden määrä, jotka osallistuvat korkeakoulutuksen ja hankkivat korkeakoulututkinnon. No sitten vielä muutama sana, jos senkin olenkin saanut puheenvuoroni päätökseen, puheenjohtaja viimeinen suuntaviiva, jonka kysymys on sosiaali, sosiaalista osallistamisesta ja köyhyyden torjunnasta, tässä jälleen kohtaamme sen ajatuksen, jossa sanotaan, että huomattavassa määrin täytyy vähentää köyhyyttä. Tässä kuitenkaan ei puhuta mistään indikaattorista, jota voitaisiin mitata ja mitään lukuja tavallisesti kesäkuussa, todennäköisesti kesäkuussa tämä tulee nousemaan esityslistalle huippukokouksessa syrjinnän vastainen toiminta on osa tätä tekstiä. Jälleen kerran täällä puhutaan elinikäisestä oppimisesta ja siitä, että pitää estää se, että jotkut pääsevät huonompaan asemaan ja että on heikon osallistua koulutukseen. Samoin puhutaan myöskin sosiaaliturvajärjestelmien nykyaikaistamisesta, samoin myöskin siitä, että tämän pitää tapahtua niin, että näissä järjestelmissä säilyy rahoituksellinen tasapaino ja otetaan esille kohderyhmät, joita tämä direktiivi koskee, siis niitä, jotka todennäköisimmin ovat vaarassa sosiaalisesti syrjäytyä. Tässä puhutaan esimerkiksi yksinhuoltajaperheistä, vähemmistöihin kuuluvista, vammaisista, lapsista, nuorista, iäkkäistä, laillisista maahanmuuttajista ja vammaisista. Tässä on sellainen tavoite, että pitäisi alentaa 25 prosenttiin köyhien osuus direktiivissä puhutaan 20 miljoonalla alentamaan köyhyyden, köyhien lukumäärää. Joten vielä kerran, kokonaisuudessaan aika yleinen tämä teksti. Siinä on paljon toistoa, eikä se ole kovinkaan konkreettinen. Totta kai tietysti ajatellaan myöskin äh, rahatilannetta, emme tiedä mikä on taloudellinen tilanne, meillä ei ole mitään käsitystä vielä siitä. Kaipaan tästä myöskin äh, kohesiopolitiikan konkreettisempaa sopeuttamista ja sitä, että olisi tavoitteita, jotka olisivat luvuissa nähtävissä tai että olisi indikaattoreita niin, että olisi jotakin, millä voidaan mitata sitä, päästäänkö lähemmäksi tavoitteita. Eikä tähän puhuta maatalouspolitiikasta mitään, mikä on tärkeä alue. Ajatellen nimenomaan työllistämistä, se on tärkeä tekijä – Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka on tärkeä väline sekä talouden kehittämisessä että työllistämisen alueella, joten meillä on tässä mielessä vielä työtä, jotta voimme pyrkiä tekemään sopivia esityksiä tekstin parantamiseksi. Joten pyytäisin, että kollegat lukisivat tekstin, se on nyt jo saatavilla. Minä itse annan sen käännettäväksi tiistaina. Siihenkin, sitäkin ennen olen jo varjoesittelijöiden käytössä. Ja se, joka vielä ei ole kääntynyt puoleen, niin tavoitteellaan voi tietysti tarkistuksia tekemällä parantaa tätä tekstiä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Um... Kiitoksia, edustaja Turunen. Okay, the microphone is on now. Thank you, Mr. Niin, kiitoksia edustaja Öri. Kiitoksia myös edustaja Beresille, että hän on puolustanut parlamenttia näissä työllisyyssuuntaviivoissa. Olen aivan samaa mieltä siinä, mitä todettiin. Eli että meidät on kyllä sysätty marginaaleihin Kiitoksia siis kovasti ja toivottavasti onnistumme sitten myös toimimaan tässä jatkoprosessissa. Sisällöstä mietin vain sitä, mikä logiikka tässä on, äh, kun on siirrytty aiemmista suuntaviivoista tämänhetkisiin. tässä on paljon tekstiä, mutta vähän konkreettista ja tiedän, että kollegani mainitsee sitten tämän yksityiskohtaisemmin. Sanoisin, ja olen samaa mieltä siinä, mitä edustaja Öri totesi, että tämä on ollut tärkeä osa budjettia ja se on myös tärkeä meille. Haluaisimme konkreettisempia tavoitteita, jotka koskevat nuorisoa, sosiaalista polkumyyntiä, joka myöskin mainitaan hiukan. Ja kun sanon tämän, niin ehkä tämä on vähän liian tiukasti sanottu, mutta minusta meidän täytyy käydä rehtiä keskustelua asiasta. Monissa länsi Euroopan maissa työolosuhteet ovat jatkuvasti huonontuneet ja tuo harmaa sektori kasvaa jatkuvasti. Se ei ole mikään tavoite, vaan tavoitteena pitäisi olla se, että pyrimme torjumaan tämän tyyppistä kehitystä. Sitä meidän tulisi torjua yhdessä Euroopan unionissa sekä sääntelyn että täytäntöönpannon avulla siinä, mitä olemme täällä päättäneet. Eli hyvä kunnollinen työohjelma olisi tärkeä. Ei köyhyyttä voi torjua yksin. Me tiedämme, että meillä on 18 miljoonaa töissä käyvää köyhää, eli työ ei ole ainoa vastaus. Sitten minusta pitäisi olla selkeämpi yhteys taloudellisten suuntaviivojen ja työllisyyssuuntaviivojen välille. Meillä ei ole mitään konkreettista siitä, millä tavalla Eurooppa ja sen jäsenvaltiot haluavat luoda työpaikkoja ja miten niiden tulisi sitoutua tähän työpaikan luontiprosessiin. Se vaatisi erittäin vahvaa investointipolitiikkaa. Paljon työtä on siis edessä. Olen aivan samaa mieltä edustaja Öörin kanssa. Haluan kiittää häntä avoimesta suhtautumisesta. Toivottavasti tästä prosessista tulee hyvä. Ja varmasti valiokuntana voimme saada aikaiseksi erittäin laadukkaan lopputuloksen. Sitä ehdottomasti kyllä tarvitsee parantaa. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ennen kuin muut saavat puhua, meillä on aika tiukka aikataulu tänään, eli Tämä pitäisi nyt päättää 10 minuutin sisään. Teillä on mahdollisuus sitten, kun Öri on esittänyt mietintönsä 17.5. käydä läpi yksityiskohtaisemmin tätä kysymystä. Viisi muuta puhujaa luettelossa. Puhukaa niin lyhyesti kuin mahdollista, jotta voimme sitten päästä esityslistan loppuun tänään ilman, että jotain täytyy jättää ulkopuolelle. Ja seuraavaksi seuraava puhuja. Yeah, I think um, that the proposals... Uh... Niin, minusta ehdotukset ovat paljon tällaisia iskusanoja, mutta eipä juuri mitään todellista ja konkreettista, ei mitään konkreettisia toimenpiteitä. Hyvä konkreettinen politiikka merkitsee tavoitteita ja rahaa. Nyt me olemme siis tarkastelemassa myöskin globaalista sopeutumisrahastoa, sosiaalirahastoa, jotka liittyvät työllisyyteen, mutta meidän pitäisi EU 2020 yhteydessä ajatella kaikkea Euroopan rahankulutusta ja suunnata niitä samaan suuntaan niin, että saisimme tuloksia. Jotta tuloksia saadaan, täytyy tietää, mitä tulokset ovat. Minä todella haluan hyviä tavoitteita, eritettyjä tavoitteita, oikeita indikaattoreita, joilla mitataan näitä tavoitteita ja miksi Alankomaat, ovat Lissabonin strategiassa asettaneet tavoitteeksi saada työllistymistä, naisten työllistämistä lisättyä, mutta tämä merkitsee sitä, että lasketaan jopa naiset, jotka vain 20, kaksi tuntia viikossa ja 20 eurolla, 20 euron edestä viikossa. Tämä ei liity mitenkään rahoitukselliseen riippumattomuuteen. Pitää tarkastella myös indikaattoreita, joilla voidaan mitata sekä työllisyyttä että köyhyyttä. Ja tähän minä lopettaisinkin. Kiitoksia ja kiitos, että puhuitte näin lyhyesti, edustaja Göns. Kiitos. Minäkin aion puhua sanaisesti. Todellakin on niin, että teksti on yleinen, on hyvin vaikea nähdä, miten sen toteuttaminen tulee tapahtumaan. Totta kai tätä voidaan vielä työstää. Pääongelmana minä näen sen, että taloudelliset suuntaviivat, poliittiset, teollisuuspolitiikan suuntaviivat ja, ja köyhyyden vähentämisen koskevat, vähentämisen koskevat suunnitelmat eivät ole tarpeeksi integroituja. Esimerkiksi siinä mielessä, että haluaisimme lisätä työllisyyttä, mutta puhumme kuitenkin erikseen syrjinnän vähentämisestä, on selvää, että toinen on toisensa ehto tai toinen on seurausta toisesta. Samaan aikaan me puhumme myöskin koulutuksen tason korottamisesta ja siitä riippumatta myöskin lasten köyhyydestä, perheiden tilanteesta. Nämäkin asiat liittyvät toisiinsa, koska kehityksen pitää tapahtua varhaisessa vaiheessa täytyy vähentää köyhyyttä, jotta lapset voivat osallistua koulutukseen ja osallistua siihen, niitä syntyy tuloksia. Toinen ongelma sitten on se, että välineet eivät ainakaan sen esille. Nytkin on olemassa yhteisöllisiä välineitä, joilla on vaikutusta eh, työllisyyteen ja joilla pyritään vähentämään syrjintämistä, syrjimistä. Kohesiopolitiikan uudistaminen on merkitykseltään avainasiassa. Eikä tässä voidaan nähdä, mihin suuntaan ollaan menossa, miten voidaan saavuttaa nämä tavoitteet. Muutama pikkuseikka vielä seitsemännestä eh, suuntaviivasta, pakkotyöllistäminen. Siitäkin olisi syytä puhua. Kahdeksannessa kohdassa pitäisi puhua tästä e-osallistuvuudesta, mikä on hyvin tärkeä asia, ja siitäkin pitäisi vielä voida puhua. Kiitos. Thank you very much again. And, uh... Kiitoksia. Ja sitten uh, Steinbeck. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on jo sanottu monia asioita ja näissä suuntaviivoissa on joitakin hyviä lähestymistapoja, mutta ne ovat kuitenkin liian epätarkkoja. Ja tässä todella, koska tämä kesti niin kauan, niin odotin erinomaisia suuntaviivoja, mutta näin ei ole. Eilen täällä mainittiin täystyöllisyystavoite, sanottiin, että se täytyy olla tässä mainittuna. Jos meillä ei ole kunnianhimoisia tavoitteita, aloitteita silloin näyttää siltä, että me jätämme ihmiset pullaan, niin silloin me parlamentaarikon ja komissiona emme ole täyttäneet tehtävämme. Ja komission jäsen sanoi selvästi, että hän haluaa vähentää työttömyyttä. Hän ei kuitenkaan sanonut, kuinka tähän pitäisi päästä, hän, mutta sanottiin, että haluamme laadullisia, laadukkaita työpaikkoja. Emme halua työpaikkoja hinnalla millä hyvänsä, esimerkiksi että halpa tai matalan matalapalkkaiset työpaikat lisääntyvät tai vuokratyö tai muut tämän tyyppiset työpaikat lisääntyisivät. Meidän täytyy päästä pätkätöistä eroon, niiden määrä täytyy vähentää. Emme saa katsoa asioita liian yksipuolisesti. Ja aivan kuten kollegat sanoivat, meidän täytyy investoida siihen, että voidaan ylläpitää olemassa olevia työpaikkoja, mutta myös luoda uusia. meidän täytyy edelleenkin puhua niistä keinoista, joilla voidaan selvitä kriisistä, kuten esimerkiksi osa-aikatyö. Suuntaviiva seitsemän aloittaa, tai se alkaa täällä joustoturvalla, mutta se ei ole mitenkään hyvä tapa. Mielestäni tässä kriisissä työntekijät ovat joutuneet jo kyllin ahtaalle Meidän täytyy todella antaa vastauksia siihen, mikä tilanne on. Tanskassa tilanne on erilainen kuin muualla, kun puhutaan joustoturvasta. Meidän täytyy antaa tiettyä varmuutta työntekijöille. Ja mitä tulee työttömyyden vähentämiseen, meidän täytyy olla paljon paljon konkreettisempia, tehdä selkeitä ehdotuksia. Meidän täytyy selvästi sanoa, millä alalla haluamme toimia mitenkin ja mitä keinoja käyttää esimerkiksi nuorten kohdalla. Ja kuten Mann eilen totesi, olisi puuttumista jäsenvaltioiden toimivaltaan, jos tässä kilpailukyvyn nimissä toimitaan väärin keinoin. Tässä todella tarvitaan parannuksia. Sen kahdeksan ja yhdeksän niissä puhutaan paljon pätevyyksistä. Pätevyydet ovat tärkeitä, mutta Miksi asetamme tämän tavoitteen? Ainoastaan kymmenen, Siis tavoitteena on, että ainoastaan 10 prosenttia jättäisi koulun kesken. Mielestäni tämä ei ole kyllin kunnianhimoinen tavoite. Ja tässä, näissä suuntaviiveissä puhutaan myös köyhyyden torjunnasta. Meidän täytyy todella puuttua tähän tulo palkkakuiluun. Tässä on valtaisia eroja esimerkiksi Saksassa. Esimerkiksi siinä, kun palkkoja maksetaan valtiollisin tuin. Tässä täytyy todella katsoa, kuinka toimitaan. tästä eilen puhuttiin, kun puhuttiin sosiaaliturvajärjestelmien uudistamisesta ja toisaalta siitä, että jäsenvaltioissa – tavoitteena on budjettien talousarvioiden vakauttaminen, niin tämä on hyvin hankala, mutta näin ei voida Euroopassa jatkaa. Ja meidän pitää nyt näiden suuntaviivojen kautta pystyä muuttamaan jotakin. Ja siksi odotan innolla yhteistyötä kollegoiden kanssa – ja sen perusteella, mitä nyt olen kuullut, niin varmasti tilanne saadaankin hieman paremmaksi. Kiitos. Kiitoksia. Meillä nyt enää juurikaan aikaa. Voisitteko vielä puhua lyhyesti? Seuraavana Marian Harkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Olen samaa mieltä edustaja Öörin kanssa. Katson näitä suuntaviivoja nopeasti. Ja sana koulutus tulee siellä kymmenen kertaa ja sana training, joka tarkoittaa miltei samaa, on myöskin kymmenisen kertaa siellä. Eli toistoa on valtavasti. Olen samaa mieltä näissä tavoitteissa. Mutta minun kysymykseni koskeekin sitä, että miten. Minusta me tarvitsemme selkeämmän yhteyden talous- ja työllisyyssuuntaviivan välillä, jos katsotaan suuntaviivan numero neljä, jossa puhutaan tutkimus- ja kehitystyöstä, innovoinnista, digitaalista taloudesta. Tämä hyvin selkeästi liittyy työpaikkojen luontiin ja minun mielestäni paras, mitä voidaan saada aikaiseksi, on luoda toimintaedellytykset yrittäjille. Ja tässä siis pitää olla suurempi yhteys. Joskus minusta tuntuu siltä, kun luen tätä, että, että tässä horjutaan ihan hämärä rajamailla. On vaikea ymmärtää, mistä on kysymys. Tähän ei saa mitään konkreettista otetta. Koheesiorahasta puhutaan ja globalisaatiorahastosta. Meidän täytyy tietää, millä tavalla me aiomme käyttää näitä välineitä, joita meillä on käytettävissämme. Olen samaa mieltä eri, aiempien puhujien kanssa. Me, teidän täytyy painottaa nuorisoa enemmän ja pureutua näihin työssäkävien köyhien asian. Mut, no, suuntaviivat sinänsä, kyllähän niitä lukee mukavasti ja voi nyökytellä joka ikisen kohdalla, mutta minusta ne ovat kyllä todella heikkoja sen suhteen, miten tässä todella päästään todellisuudessa eteenpäin. Puheenjohtaja edustaja Hendel. Niin, rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Edelliset puheet ovat oikeassa ja ehkä meidän ryhmämme vaatimus, eli että haluamme muotoilla hiukan röyhkeämmin. Joskus on niin, että jotkin Paavin kiertokirjeet ovat selkeämpiä kuin nämä työllisyyspolitiikan suuntajuvat. Näillä teksteillä kuka tahansa voi tehdä aivan mitä tahansa ja samaan aikaan sitten olla myöskin tekemättä mitään. Minä haluaisin viitata siihen, että tässä paperissa ei heijastu lainkaan se, mitä tapahtuu, koska Eurostatin mukaan työllisyyden kasvaminen on ollut tapahtunut 60 prosenttisesti eh, heikoissa työsuhteissa ja, ja samaan aikaan sosiaalinen yhteenkuuluvuus jäsenvaltioissa heikkenee. Se merkitsee sitä, että komission täytyisi suuntaviivoissaan löytää tähän jokin ratkaisu. Näin ei ole tässä paperissa. Toiseksi, jos puhutaan flexicuritystä kautta Euroopan siksi, että meillä on liikaa flexia ja vähemmän, liian vähän securityä, ei riitä yksi ohut lause jolla tätä asiaa käsitellään tässä tekstissä. Ja sitten kolmanneksi, kun me toteamme, että Euroopan tuomioistuimen päätöksessä on viety perustaa pois sosiaaliselta vuoropuhelulta siksi, että työntekijöiden oikeudet ovat vaarassa Euroopassa. Silloin työllisyyden suuntaviivoissa pitäisi puhua myöskin selkeää kieltä tulevaisuutta ajatellen, mikä tulee olemaan myötämääräämisoikeus, joiden pitäisi osaltaan olla perustana eh, työntekijöiden oikeuksille ja miten sosiaalinen edistysaskel kilpailun muodossa voisi heijastua sosiaalisen edistymisen lause, lauseissa niin, että olisi tuottavaa kilpailua Euroopassa ja paremmat sosiaaliset olosuhteet yksittäisissä jäsenvaltioissa. Nämä ovat kolme asiaa, jotka olennaisesti puuttuvat ja varjoesittelijöinä me tulemme tekemään paljon työtä. Thomas Mann. Thomas Mann. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Paavin kirjeet. Kyllä ne, ne ovat aika lyyrisiä, mutta on joitakin Paavin kirjeitä, jotka ovat olleet äärimmäisen hienoja. Niillä on päästy todella eteenpäin esimerkiksi sosiaalipolitiikassa. Eli Rooma on tehnyt kyllä paljon enemmän kuin monet jäsenvaltiot. Ehkä tämä pitää sana tässä Händel, Händelille. No, tähän liittyy tietynlaista musikaalisuutta, mutta ei aina voida juhlia pelkkää Händelin musiikkipäiviä. Täällä viitattiin siihen, että eilen olisin ollut eri mieltä kuin te, kollega. Ei näin ollut. En sanon, sanonut herra Andorille, mitä hänen pitäisi tehdä, vaan annan hänelle mahdollisuuksia ja sille, mahdollisuuksia komissiolle siitä, että jäsenvaltiot todella pelkäävät erilaisia prosenttiosuuksia ja lukuja. Jos me haluamme entistä enemmän Eurooppaa, niin silloin täytyy saada enemmän yhteisiä asioita. Tarvitaan koordinointia, yhteistyötä ja tämä onkin mielenkiintoista, kuinka tässä toimitaan. Tässä ei pidä nimetä ketään ja syyttää tai mitään mustaa tai punaista listaa luoda, vaan ehkä pitäisi sanoa, että kehutaan niitä, jotka ovat olleet erityisen hyviä, he saavat enemmän rahoitusta. Eli joustavuuteen täytyy antaa enemmän mahdollisuuksia. Ehkä tässä emme ole kauhean kaukana toisistamme. Sitten joustoturva. Ja Sam Grynin äh, mietinnön tästä aiheesta. Hän käsittelee näitä epätyypillisiä työolosuhteita. Nämä liittyvät kyllä näihin suuntaviivoihin, mutta voimme käsitellä tässä yhteydessä vielä joustoturvan käsitettä. Ja toivoisin vielä lopuksi, että sosiaalirahastoa todella uudistettaisiin. Ja tästä olisin kysynyt, jos aikaa olisi ollut. Siis tässä on minuutti 15 sekuntia vähemmän kuin äh, täysistunnossa. Mutta kuinka tiukkana tässä nyt ollaan, että sosiaalirahasto todella saadaan toimimaan, kuinka paljon sinne saadaan lisää varoja ja että varat todella menevät oikeaan paikkaan. Tämä on ollut menestyksekäs malli ja se voi olla tulevaisuuden kannaltakin myös hyvin tärkeä. Siksi kollega Örin täytyy olla korvat auki ja käydä meidän kaikkien kanssa vuoropuhelua. Kiitos. Thank you. And... Uh, Kiitoksia. Ja sitten edustaja Ööri nopeasti vielä yhteenvetoa. Meillä on sitten tämä esitys 17.5. Kiitos. Kovin paljon sanottavaa minulla ei ole. Minä kirjasin ylös kaiken, mikä kuulin, ja odotan kollegoiden ehdotuksia. Minä haluan saada sellaisen tekstin, joka selkeästi parantaisi nykytilannetta ja sen, mitä me emme nyt pysty vielä lisäämään tekstiin, niin voimme sitten myöhemmin lisätä sen tarkistuksien kautta. Joten voidaan käydä jatkokeskustelua. Oli miten oli. Joka tapauksessa on kysymys sellaisesta kysymyksestä, joka enemmän koskettaa Euroopan kansalaisia. Ja tämä on meidän vastuumme kannaltakin tärkeää pitää saada hyvät toimivammat suuntaviivat kaikkien käyttöön. Thank you very much, Mr. Uh... Kiitoksia, edustaja Öri. Ennen kuin mennään seuraavaan mietintöön, niin äh, toimittaisin tänne tervetulleeksi pienen ryhmän pikkukaupungista. Äh, edustaja Beresin vierailuryhmän. Ja sitten ryhdymme käsittelemään seuraavaa asiaa, joka koskee epätyypillisiä työsuhteita, turvattua työuraa, joustoturvaa ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun uusia muotoja. Edustaja Gryni. Niin, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Tämä mietintö, joka koskee epätyypillisiä työsuhteita, haluaisin ensinnäkin muistuttaa, että sääntönä on tämä toistaiseksi jatkuvan työsopimuksen muoto. Ja jäsenvaltioissa on paljon erilaisia työsopimuksia. Minun mielestäni meidän täytyy kyetä vastaamaan määritellen ne niin, että voimme välttää väärinkäytöksiä, josta on jo puhuttu. Ja näissä epätyypillisissä työsuhteissa varsinkin pitäisi säilyttää joustavuus yrityksen puolelta, mutta tietysti turvata myös palkansaajien edut, jotka hyväksyvät nämä sopimukset. No epätyypillisissä työsuhteissa tavoitteena on myös yhdistellä nämä eri muodot ja tarkoituksena on myös hieman yksinkertaista kaikkea sitä, mikä tällä hetkellä säännöksissä on olemassa, ja ottaa huomioon esimerkkejä eri jäsenvaltioista, hyvistä käytäntöistä ja joustoturvan kohdalta myös voidaan todeta, että monissa jäsenvaltioissa on mielenkiintoisia sopimuksia, joita voitaisiin tarkastella. Kriisi on myös ehdottomasti lisännyt oman osuutensa tähän joustovaatimukseen epätyypillisissä työsuhteissa. Vaikka muistin teille tästä pääsäännöstä, eli toistaiseksi jatkuvasta työsopimuksesta. Henkilö, joka on menettänyt työpaikkansa, hänet täytyy saada mahdollisimman nopeasti palaamaan työelämään. Muussa tapauksessa Ranskassakin on esimerkiksi ollut huomattavissa, että kun työttömyys jatkuu pitkään, on yhä vaikeampi palata työelämään. Ja epätyypilliset työsuhteet voivat vaikuttaa tähän nopeampaan paluuseen työelämään. Lisäksi kaikkialla on nähtävissä myös laitonta työtä. Eli jos nämä epätyyppiset sopimukset sännän paremmin, niin se mahdollistaa ehkä sen, että voidaan myös välttää tämän tyyppisiä työsuhteita, laittomia työsuhteita. Joustoturvasta, joustavuus yrityksille, mutta varsinkin turva sitten palkansaajille. Se on osa tätä omalaittaista mietintöä ja sillä tietysti ymmärretään, käsitetään se, että yritykset ovat vaikeuksissa, kun ne pyrkivät suuntautumaan pitkällä aikavälillä työmarkkinoille ja tästä seuraa vaikeuksia ja näin ollen en, yritykset eivät voi ehdottaa aina pysyvästi jatkuvia työsuhteita. Ja tänä vaikeana aikana tämä on tullut selkeästi esille, mutta tietysti näiden äh, kaikkien säännösten tulee olla vain siirtymävaiheen säännöksiä. Kun sitten tarkastellaan äh, ammattitaidon mm, jatkumista, niin nämä epätyypilliset työsuhteet voivat mahdollistaa sen, että henkilöt, jotka eivät voi työskennellä siitä syystä, että heillä on henkilöitä huolettavanaan, tai että he tarvitsevat äh, aikaa myös omaan käyttöönsä, näille henkilöille tämä tarjoaa mahdollisuuden säilyttää työpaikka, mutta samalla myös ottaa huomioon tämän henkilökohtaisen elämän äh, ja perhe- ja työelämän yhdistämisen. Tavoitteena on se, että varsinkin taataan sosiaaliturva, palkansaajien turva, joka pitää olla samalla tasolla kuin se, mikä löytyy epätyypistä työsuhteista. Lisäksi täytyy pohtia tietysti sosiaalista vuoropuhelua. Se on aivan erityisen tärkeää, että tällaista vuoropuhelua käydään ammattiyhdistysliikkeiden kanssa. Ammattiyhdistysliikkeethän tuntevat hyvin palkansaajien työn ja tämä kaikki integroidaan koko sosiaalipolitiikan prosessiin. No tämä oli tällainen alustus. En tiedä, haluatteko puheenjohtaja, että Vastaan heti näihin kollegoiden esittämiin tarkistusehdotuksiin vai äh, aloitammeko keskustelua vastaan vasta tähän lopuksi? Äh, puheenjohtaja. Minusta olisi aika hyvä, että aloittaisimme keskustelun ja sitten kuuntelisimme näitä kommentteja ja sitten palaisitte tähän asiaan. Grazie, Presidente. La Kiitos puheenjohtaja. Greenin ehdotus on hieno ehdotus. Se ei ole pelkästään sen analyysin takia mielenkiintoinen, koska se käy läpi nykytilannetta, mutta siinä olevat perusperiaatteet ovat todella huomionarvoisia ja niitä on hyvä lähteä työstämään, kun täydennämme tekstiä. Nyt haluaisin ainoastaan ottaa esille joitakin asioita, joita tässä tekstissä on, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Kun puhutaan epätyypillisistä sopimuksista, tässä täytyy muistaa, että lähtökohtana ja vertauksena tässä on pysyvä työsopimus. Ja niitä on tietenkin hyvin eri, erilaisia. Ja näiden erilaisten sopimusten täytyy vastata tiettyihin sääntöihin. Niitä ei voida käyttää välineenä ainoastaan siihen, että yritys vähentäisi kustannuksiaan. Mielestäni ihmisille täytyy omien elämän odotustensa perusteella pystyä valitsemaan eri vaihtoehdoista. Jotkin ihmiset haluavat tehdä jonkin tietyn ajan työtä eri ehdoin kuin heidän isänsä tai isoisänsä Ja tämäkin täytyy ottaa siis huomioon. Ja sitten tämän tyyppinen epätyyppinen pysyvä työpaikka. Eli tässä täytyy ottaa huomioon todella tähän työhön liittyvät kriteerit. Eli sen pitää olla laadukasta työtä, olipa työ mitä hyvänsä. Tähän liittyy koulutus. Työssä pitää pystyä siirtymään eri muodosta toiseen ja pitää taata myös mahdollisuus jatkokoulutukseen. Ei ole enää niin kuin minun aikoinani, että kun koulusta pääsin, niin voi olla 20 vuotta samassa työpaikassa. Nykyään kaikki tapahtuu paljon nopeammin ja lyhyemmissä ajanjaksoissa ja siksi täytyy tarjota oikeanlaisia koulutusmahdollisuuksia oikeaan aikaan. Eräs toinenkin kysymys on hyvin tärkeä. Euroopan talouksia rasittaa hyvin usein laittoman työn muodot. Ne ovat hyvin erilaisia. On sellaista laitonta työtä, jota usein tekevät ulkomaalaiset, ja sitten on harmaa talous, jossa ei ole minkäänlaisia sopimuksia eikä millään tavalla noudateta lakeja. Tarvitsemme erilaisia keinoja, joilla voidaan estää se, että ihmiset haluavat tämän töihin. Tähän osittain johtaa yritysten välinen kilpailu. Me tarvitsemme tietynlaista tarkkaa politiikkaa, jolla voidaan puuttua näihin kysymyksiin. Samoin, kuten jo totesin, on tärkeää, että laatu on yhteisenä tavoitteena. Sama koskee työntekijöiden oikeuksia. Oikeuksien pitää olla yleisiä ja ne pitää tunnustaa sekä niille, joilla on määräaikainen työsopimus tai niille, jotka tekevät epätyypillisiä työsuhteita. Usein töitä tavallaan maskerataan tällaisiksi tyypillisiksi, vaikka ne ovat epätyypillisiä, ja näin halutaan laskea kustannuksia, joita töistä koituu. Mitä tulee sitten näihin arvojen ja oikeuksien yleisyyteen emme saa jättää huomiota myöskään AY-sopimusoikeuksia, työ, työehtosopimuksia. Tähän ei liity pelkästään kansalaisuuskysymys tai muu, vaan tämä on sellainen tärkeä kysymys, jolla voidaan, voidaan estää sosiaalista polkumyyntiä ja lisätä työn arvoa ja arvostusta. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat mukana tässä Grynin ehdotuksessa. Ja tämä on mielestäni hyvä lähtökohta tielle ja tälle, tälle työlle, jolle nyt lähdemme. Esittelijällä on varmasti paljon henkilökohtaista kokemusta näistä asioista. Edustaja Steinbock. Kollegin, kollegen. Kiitoksia, hyvät kollegat. Edellisessä esityslistan kohdassa jo sanoin, että minulle on tärkeää pitää kiinni näistä työolosuhteiden lainsäädännöistä. Emme saa ehtäytyä tästä, vaan meidän täytyy lähteä todella sellaisiin konkreettisiin toimiin, joita voidaan myös mitata. Ja siksi olen jättänyt joitakin tarkistuksia työoloista. Tässä puhutaan esimerkiksi epätyypillisten ja tyypillisten työolosuhteiden epätasapainosta ja siitä, että tyypilliset työpaikat korvataan tällaisilla epätyypillisillä työpaikoilla. Tämä täytyy aina tuomita Tässä ei ole kysymys pelkästään esimerkiksi hoitopaikasta, vaan sellaisista työpaikoista, jotka todella mahdollistavat myös perheelämän. Kiitos. Thank you. Uh, Mr. Christensen. Kiitoksia, edustaja Christensen. Tak for det, fru formand. Jeg synes, det er meget vigtigt at, at understrege, at hvis man vil have Kiitoksia. Minusta on erittäin tärkeää ottaa seuraava lähestymistapa huomioon. Jos halutaan joustoturvaa, ja joustoturva nimenomaan työmarkkinoilla, niin silloin täytyy huolehtia myös sosiaaliturvasta. Se merkitsee sitä, että jos ollaan työttömiä, niin silloin pitää saada riittävästi tukea, jotta voidaan maksaa elinkustannuksista. Ja että on mahdollisuus myös jatkokoulutukseen, niin että työmarkkinoilla voidaan silloin ryhtyä toimimaan toisella toimialalla. Eli me tarvitsemme aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, jonka avulla luodaan toimintasuunnitelma jokaisen yksilön kohdalla. Ja jos kaikki tämä saadaan aikaiseksi, niin silloin saadaan myöskin suurempaa joustavuutta työmarkkinoilla. Tällä tavalla asia toimii ainakin Tanskassa. Meillä on muuten investoitu valtavan paljon rahaa työmarkkinapolitiikkaamme. 6,5 prosenttia BKTstämme käytetään työmarkkinapolitiikkaan. Ja näin ollen meillä on käytössämme erittäin joustavia, joustava työvoima. Jos katsotaan muualle Eurooppaa, niin nähdään, että monilla on paljon erilaisia sopimuksia ja joudutaan työskentelemään hankalissa olosuhteissa, matalapalkkaisissa töissä. Ja siitä syystä on tärkeää, että, että meillä ei synny väliputoja näiden eri säännöksien vuoksi. Meillä on säännös, joka koskee osa-aikatyötä, epätyypillisiä työsuhteita – itsenäisiä yrittäjiä. Meidän täytyy suojata näitä ihmisiä äh, sellaisilta huonolta ehdolta. Ne saattavat tietysti kuulua olemassa olevien direktiivien pää, ö, äh, piiriin ja siitä syystä olen esittänyt tämän tarkistuksen. Toivottavasti ö, äh, esittelijä ottaa sen huomioon. Lisäksi on tärkeää, että joustoturvaa ei käytetä ratkaisemaan kaikkia mahdollisia ongelmia – ikään kuin se olisi joku ihmelääke tulevaisuutta varten. Ensin täytyy huolehtia sosiaaliturvasta ja sen jälkeen joustoturvan malli tulee myös esiin. Puheenjohtaja. Kiitoksia, edustaja Poik. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin ilmaista tunnustuksen Ovan Grynin mietinnöstä. Hän ei ole pelkästään käsitellyt monia ongelmia, vaan antanut nyt monia kimmukkeita ajatukselle siitä, miten työpaikkoja voitaisiin parantaa. Olen samoin kuin edelliset puhujat pohjimmiltani sitä mieltä, että täytyy saada aikaan pitkiä työsopimuksia. Tilanne ei saa olla se, kuten kriisin aikana on, että yhä enemmän saamaan aikaan epätyypillisiä työsuhteita. Ongelmat ovat tunnettuja, ne vaikuttavat eläkkeisiin, vaikuttavat sairausvakuutuksiin, vaikuttavat myöskin koulutukseen, ne ilman muuta vaikuttavat myöskin työturvallisuuteen. Ja minusta tämä on todella huolestuttavaa, jos ajattelen komission ajatuksia, että, että eläkkeiden osalta ollaan jo menossa siihen suuntaan, että epätyypilliset työsopimukset nähdään normina, eli koulutusjaksot, työ, oppisopimuskoulutusjaksot, uudelleen kouluttautumiset, että kaikki nämä otettaisiin mukaan keskusteluja, joita käydään eläkkeistä. Minusta tämä ainakin minua pohdituttaa kovasti. Mitä sitten tulee laittomaan työhön, työntekoon, siitä vastaan pitäisi voimakkaammin ryhtyä toimimaan koska se ei vaikuta pelkästään ihmisiin, joita se koskettaa, vaan myös eh, sosiaaliturvajärjestelmiin Euroopassa. Kriisiä ei saa käyttää siihen, että voimakkaasti pyritään kulkemaan kohti epätyypillisiä työsuhteita ja niin, että viedään pohjaa pois työoikeuden määräyksiltä Euroopassa. Siksi ne toimenpiteet, joihin nyt on ryhdytty kriisin vuoksi, ne, niiden tarkoituksena pitäisi katsoa, että työntekijät pysyisivät sellaisissa työsuhteissa, joissa he nyt ovat ennen kuin he ajautuvat epätyypillisiin työsuhteisiin, ja että lisätään esimerkiksi koulutusta, tämä voitaisiin estää. Thank you, Elizabeth Schroeder. Kiitoksia, edustaja Schröter. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin vielä puhua siitä, minkä oikeastaan pitäisi olla tämän mietinnön tavoitteena. Mielestäni tämä pitäisi olla meidän valiokuntamme lausunto tai viesti siitä, että epätyypilliset sopimukset eivät ole, ole normaaleja sopimuksia. Näin voimme puuttua tilanteeseen siitä, minkälainen tilanne todella on, jos solmitaan ainoastaan epätyypillisiä sopimuksia. Näin ihmiset eivät enää pysty kunnolla elämäntuloillaan ja tämä vaikuttaa sosiaaliturvajärjestelmiin niin, että eläkkeitä ei voida enää turvata. Ja samoin haluaisin lisätä tähän vielä yhden kysymyksen, josta puhumme minun mietinnössäni Eli että jos on olemassa ainoastaan määräaikaisia sopimuksia, koulutusmahdollisuuksia ei enää työn ohella ole juurikaan, joita esimerkiksi työnantajat tarjoaisivat. Näin ei voida kouluttaa pätevää työvoimaa. Itse tulen köyhältä alueelta. Meillä on paljon uutta teknologiaa, joka luo uusia työpaikkoja, mutta eivät pätevät työntekijät halua tällaisiin pätkätöihin. Joten köyhemmillä alueilla ja onkin hyvä, että herra Öri ottaa tähän suuntaviivoihin tämän kohesiokysymyksen mukaan. Eli köyhillä alueilla usein Työolosuhteet ovat hyvin huonot ja monet työsopimukset ovat pätkäsopimuksia. Tästä täytyy vielä keskustella ja siksi tämä perusajatus, joka tässä mietinnössä on siitä, että määräaikaiset työ sopimukset ja työsuhteet olisivat jokin ratkaisu tulevaisuudelle, niin me todella tämän torjumme. Meidän pitää pyrkiä pysyviin työpaikkoihin, vakaisiin työpaikkoihin niin, että voidaan todella kouluttaa pätevää henkilökuntaa. Thank you, Mr. Dory. Kiitoksia sitten edustaja Öri. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluan kiittää Pascal Grynitä todella hyvästä työstä ja pidän tärkeänä tätä mietintöä. Saman aikaan voimme tietysti keskustella muutaman puhujan kanssa. Nimittäin minä en suinkaan kaipaa tästä tekstistä sitä, että se olisi liian arvopohjainen silloin, kun teksti on sitä vastaan, että tukisimme sitä, että olisi määräämättömäksi eläksi voimassa olevia työsuhteita. En tiedä, onko tämä hyvä maailma on muuttumassa paljon, on valtavan paljon kilpailua taloudessa. Tämä kilpailu on hyvin globaalistunutta ja haluamme ta- tai emme, niin äh, tällaiset, äh, haluamme tällaisia äh, työ, työsopimuksia, jotka ovat määrätyksiä, ajoiksi siitä huolimatta määräaikaiset työsuhteet, epätyypilliset työsuhteet tulevat lisääntymään. On katsottava, missä ovat ongelmat, missä on tehtävää. Ja tämä mietintö on silloinkin menestyksekäs, jos se johtaa jonkinlaisen säätelyn käynnistymiseen jollakin tavoin. Me voimme saada aikaan järjestystä tässä maailmassa, jossa pohjimmiltaan tällä hetkellä ovat täysin säätelemättömät vastuusuhteet, täysin säätelemätöntä rasitteiden jakaminen, on saatava selvää, selväksi se, että mikä on kenenkin tehtävä valiokunnan mielestä. Me olemme tällä hetkellä ei kenenkään maalla tietyssä mielessä, jossa jossa raaka voima on se, joka hallitsee. Minä nyt en puhuisi siitä, onko nyt hyvä vai huono asia se, että on epätyypillistä opetusvälisiä työsuhteita, vaan haluaisin keskittyä siihen, mitä on mietinnössä, vaan katsotaan sitä, että onko niin, että jos joku, jolla on epätyypillinen työsuhde tai joku harjoittaa epätyypillistä työtä, mikä on tämän perusta, mitkä ovat hänen perusvelvollisuutensa, jotta ylipäätään voidaanko tätä perin, ajattelen perinteistä, perinteisiä syysuhteita ja, ja työoikeutta, onko näitä olemassa – onko olemassa sääntöjä. Ja jos minkälaisia sääntöjä on olemassa, niin silloin täytyy saada jonkinlaiset puitteet sitten. Epätavallisissa, epätyypillisissä työsuhteissa on hyvin vähän tällaisia sääntöjä. On hyvin vaikea saada aikaan selkeyttä niiden yhteydessä. Ja minä todellakin vahvistaisin eh, mietinnössä tätä osuutta, koska miellyttipä se meitä tai ei, ei ole niin, että meidän on edettävä tämän kanssa, vaan yhä enemmän tulee olemaan tällaisia epätyypillisiä työsuhteita. Ne työpaikat, jotka nyt katoavat, niistä suuri osa ei koskaan tule takaisin ja niiden tilalle, jos ylipäätään tulee työtä, työtä täytyy olla tietysti runsaasti, eh, mutta siitä hyvin suomattava osa tulee olemaan epätyypillistä työtä. Ja tässä mielessä meidän on mentävä eteenpäin ja siksi pidän erittäin tärkeänä sitä, että meillä on aloitemietintö, koska sillä halutaan osoittaa suuntaa sille, mihin suuntaan Euroopan oikeudellisen ajattelun täytyy mennä silloin, kun ajatellaan työsuhteiden muotoutumista. Äh, Thomas Mann. Thomas Mann. Dank, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Shabaeri viittasi tärkeään asiaan. Kiitoksia Gahinille hyvästä mietinnöstä. Tämä ei muuta sitä, että sama, samojen sääntöjen pitäisi päteä kaikille, mutta meillä on erilaisia mahdollisuuksia – nyt toimia ja katsoa. Tämä on äärimmäisen hyvä pohjatyölle siis se, että tähän on jätetty noin 200 tarkistusta, ei tarkoita sitä, että tämä olisi jotenkin huono mietintö, vaan päinvastoin. Tässä viitattiin siihen, että meidän täytyy pitää kiinni koko aika työstä, täystyöllisyydestä. Mitä sitten, jos tämä ei ole mahdollista, koska markkinat ovat epävakaassa tilanteessa? Mitä tapahtuu, jos emme tiedä, minkälaisia työtä säilyttäviä tekijöitä on olemassa, koska ehkä joissakin jäsenvaltioissa toimet eivät ole olleet niin menestyksekkäitä kuin toivomme. Eli mitä sitten tapahtuu? Emme voi käyttää täystyöllisyyttä sanana väärin, vaan silloin, jos on työpaikkoja, jotka ovat hyvin erilaisia, jos joustavuutta tarvitaan eri tavoin. Esimerkiksi ihmiset tarvitsevat työpaikkoja, joihin he voivat samastua ja jotka takaavat tulevaisuuden. Nämä myös kuuluvat tähän. Meillä on erilaisia aloja ja alueita. Schröder Schröter aivan oikein viittasi siihen, että joillakin alueilla ihmiset ovat kiitollisia siitä, että he todella voivat olla edes töissä, kun taas muualla tätä käytetään häikäilemättömästi hyväksi. Meillä on tässä paljon vastuuta siitä, minkälaiset toimintaolosuhteet luomme, jotta pysyvästä työpaikasta tulee sääntö. Ihmisten täytyy pystyä valitsemaan. Tämä olisi kyllä hienoa, mutta emme tarvitse sellaista mietintöä, jossa pelkästään muotoillaan tavoitteita, vaan meidän täytyy puhua myös tosiasioista. Olen Kristensen, Kristensenille kiitollinen, kun hän puhuu tästä joustoturvasta. Olemme oppineet häneltä paljon. Näiden molempien asioiden täytyy olla tasapainossa. Tarvitaan siis joustoja ja tarvitaan turvaa turvan ei täydy olla, se ei saa olla mikään toive, vaan sen täytyy olla todellisuutta. Ja tässä tärkeä osapuoli ovat työmarkkinaosapuolet. Niiden täytyy pystyä toimimaan, niiden täytyy pystyä sopimaan työehtosopimuksia. Ja haluamme sellaiset olosuhteet, että Euroopassa todella voidaan käydä näitä neuvotteluita hyvin laaja, ja, laajasti. Eli ei ole hyvä, että ainoastaan yksi ala toimii vahvasti. Meidän täytyy myös tehdä ero laillisten ja laitomien työntekijöiden välillä. Spidla jäi varsin yksin, kun hän puhui rakennusalasta ja arvosanojen antamisesta – Hän sanoi, että jossakin jäsenvaltioissa poliisi yrittää löytää pimeän työn tekijöitä, mutta me tarvitsemme tähän kaikkeen oikeudenmukaisuutta, oikeanlaisia toimia ja järkevää valvontaa. Jos tässä toimimme yhdessä, voimme päästä eteenpäin ja silloin meidän sosiaalinen markkinataloutemme voi pärjätä. Kiitoksia vielä kerran Pascal Hynille tästä pohjatyöstä. Toivottavasti voimme päästä, päästä yhdessä hyvän lopputulokseen tämän keskustelun kautta. Kollega Mann keskustelussa työllisyyspolitiikan suuntaviivoista ymmärsi minut väärin, mutta se oli välttämätöntä, koska muuten tämä hänen käyttämänsä lause ei olisi toiminut, koska koska hänenkin nimensä varmasti, hänenkin nimensä varmasti herää tiettyjä assosiaatioita vastaisuudessa, mutta hän on sikäli oikeassa, että kun ajattelemme rova Grunin mietintöä, niin se on hyvä perusta. Mutta hyvä kollega Mann, tämä on se, mistä tässä on kysymys. Jos komissio edes osittain ottaisi huomioon sen, miten konkreettisia jotkin meidän päätöksemme tässä täällä parlamentissa ovat. Jos komissio tämän havaitsisi, silloin tällaisia työllisyyspoliittisia suuntaviivoja ei syntyisi, vaan ne olisivat konkreettisimpia. Mutta näyttää nyt olevan niin, että näin ei ole. Ja se, mitä meillä on tässä mietinnössä Rova Grunilta, on hyvä perusta ja omien monia asioita olisi vielä sopimaan, mutta tätä mietintöä voidaan vielä parantaa aika laillakin. Kuitenkin siinä ei ole kysymys suinkaan kollegan siitä, onko nyt niin, että meidän pitäisi nyt tällaisena uskon kappaleena kantaa edessämme täystyöllisyyttä, vaan meidän pitäisi katsoa, ettei epätyypillistä työsuhteista tule työllisyyden päämuoto Euroopassa ja niin, että on poikkeuksellista sitten se, että on pysyvä työsuhde muissa osissa maailmaa tilanne on, että tämä siellä 70 prosenttia työsuhteista on epätyypillisiä työsuhteita. Siinä, mehän emme halua tähän suuntaan. Kysymys on siis siitä, miten me saamme aikaan täystyöllisyyttä, jossa on säännöllisiä työsuhteita. Minulla ei mitään sitä vastaan, jos ihmiset haluavat tehdä epätyypillistä työtä. Minä olen 25 vuonna ollut neuvottelemassa ty- työehtosopimuksia metalli- ja tekstiliteollisuudessa. Siellä olemme pyrkineet edistämään Eh, joustavuutta ja samaan aikaan myöskin turvallisuutta. Mutta me voimme todeta eri talouden alueilla, että on yhä enemmän epävarmuutta, enemmän kuin on tarpeen, ja enemmän joustavuutta vaaditaan työntekijöitä kuin mitä heidän voidaan luvata varmuutta. Ja tällaisen mietinnön muodossa tällaisen aiheen käsitteleminen ja sääteleminen olisi hyvä asia. Kun kollega Yyri puhuu siitä, että henkilöt, jotka ovat epätyypillisissä työsuhteissa, että heidän pitäisi olla samat oikeudet ja velvollisuudet. Sanoin, että no hyvä kollega Öri, velvollisuuksia on, mutta oikeuksia ei, koska meidän pitäisi pystyä myöskin vaatia näitä oikeuksia, joita paperilla on. Pystyykö joku, jolla on määräaikainen työsuhde, silloin kun hän haluaa vaatia itselleen oikeuksiaan, turvaamaan sen, että myöskin jatkossa pysyy työsuhteessa? Varmasti ei ajatella vaikka osallistumista eh, yritysneuvostojen vaaleihin. Onko, olisiko niin, että joku on määräaikaisessa työsuhteessa, eh, hän, hänen kannaltaan tilanne on ihan erinäköinen kuin sellaisia, joka on pysyvässä työsuhteessa. Kysymys ei ole suinkaan tulosta, kysymys on statuksesta, asemasta. Ja minusta sitä me voisimme tässä mietinnössä käsitellä paremmin. On erinäisiä tarkistuksia, mutta kollegaman minä en haluaisi palata takaisin sen näkemyksen taakse, joka näyttää jonka jälkeen siitä, mitä vuonna 2007 Euroopan työllisyysministeri tosivat, mitä todettiin, että Eurooppa tarvitsee enemmän yhteisiä ponnistuksia hyvän työn hyvän edistämistä. Hyvä työ merkitsee työntekijöiden oikeuksia ja osallistumista, reiluja palkkoja, turvallisuutta, terveydenhuoltoa työpaikassa, samoin kuin perhe, perheiden kannalta hyvää työn organisointia, hyviä työolosuhteista ja asianmukaista sosiaalista suojaa. Nämä ovat ehdottomia sille, että Euroopan kansalaiset voivat, että kansalaiset voivat hyväksyä Euroopan unionin. Tämä on hyvin tärkeä näkemys. Jos työministerit ovat olleet jo joskus näin pitkällä, meidän ei pitäisi jäädä jälkeen tästä. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme sen hyväksi, ettei komissiokaan jäisi siitä jälkeen. Thank you very much. Kiitos. Minullakin on muutama kommentti. Näyttää siltä, että keskustelussa nousee esille se, että jos epätyypillinen työ on valinta, ei näyttäisi olevan ketään, joka on sitä vastaan, mutta jos ihmisten on pakko ottaa sellaisia, mennä tällaisiin työsuhteisiin, niin tilanne on toinen. Ja minulla on erilaisia tarkistuksia, joissa olen ottanut tämän esille, jossa on kysymys riippumattomista ammattinharjoittajista, koska usein riippumattomat ammattinharjoittajat jäävät kokonaan keskustelun ulkopuolelle, näyttää siltä, että heitä on huomioon lainkaan. Ja noin 10 prosenttia ihmisistä, jotka ovat työllisiä, ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia ja ovat itse valinneet tämän. Ei siksi, että olisi pieni yritys, vaan siksi, että he ovat riippumattomia työntekijöitä. Heillä ei näytä olevan mahdollisuutta osallistua meillä vapaa, miten he voivat ottaa huomioon koko lainsäädäntöprosessissa, ja tätä käsittelevät monen minun tarkistukseni. Jotkut ihmiset valitsevat epä, tyypillisen työsuhteen tai tilapäisen työsuhteen, koska heillä on erilaisia velvollisuuksia. Meidän ei pidä hyljeksiä epätyypillistä työtä ajatellen, että on ihmisiä, jotka tulla tarvitsevat sitä esimerkiksi siksi, että he joutuvat huolehtimaan vanhemmasta sukulaisista tai lapsista. Tämä saattaa olla valinta, jonka he ovat tehneet. Kysymys on siis valinnasta. Kaikki epätyypillinen, kaikki epätyypilliset työsuhteet eivät ole riistäviä. Tämä on olennainen kysymys. Tietysti on sellaisia, jotka ovat sitä, ja niihin täytyy puuttua, jotka ovat riistäviä. Ja äh, täytyy tarttua myöskin siihen, että on työtä, jota virallisesti ei ole olemassa, työntekijäsuhteita virastolla olemassa. Ei voida lähteä kuitenkaan siitä liikkeelle, että epätyypillinen työ on paha asia ja että sellainen työpaikka on hyvä asia, koska jotkin työntekijät, jotka ovat säännöllisissä työsuhteissa, pysyvissä työsuhteissa, heilläkin on ongelmia, heitäkin väärinkäytetään, hyväksikäytetään. Jos kysymys on siis vapaasta valinnasta ryhtyä epätyypilliseen työsuhteeseen, tilanne on aivan hyvä. Ja toinen asia, jonka on esille, on työehtosopimukset, koska kaikissa jäsenvaltioissa ei ole työehtosopimusten perinnettä, joten meidän ei pidä tehdä siitä ehtoa kaikille. Siis niissä maissa, joissa on olemassa tällainen ehto, ja jos se toimii hyvin, niin se on hyvä asia. Sen perusteella voidaan rakentaa. Mutta jos, sitä on, jos se on jossakin maassa, ei voida olettaa, että kaikissa muissa jäsenvaltioissa on sama perinne ja että meidät kaikki pitäisi laittaa yhden eh, työskentelytavan ja työehtosopimusten pakkopaitaan yhteen ainoaan tapaan, jolla suuret eh, työmarkkinaosapuolet olisivat mukana keskusteluissa, jota käydään lainsäädännöstä koska on niin monia eri tapoja ja miten ihmiset otetaan mukaan keskusteluihin, lainsäädäntöprosesseihin. Ja Rova Gryni, ehkä te haluatte nyt käyttää puheenvuoroja tarkistuksista ja sen asioista, jotka ovat nousseet esille. Ehkä haluatte vastata kommentteihin, joita on tehty. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja haluan kiittää kaikkia kollegoita siitä, että olette osallistuneet tähän keskusteluun ja esittäneet tarkistuksia. Pyrin vastaamaan miltei kaikille. Edustaja Kofferati, te sitten myös paljon tarkistuksia. Totesitte joka kerta, että täytyy lisätä tämä kriisi siihen tekstiin. Olen ottanut kriisi huomioon usean otteeseenkin, myös perusteluosassa mutta minun mielestäni tämän mietinnön ei pitäisi keskittyä pelkästään talouskriisiin, sillä nämä asiat soveltuvat myös muihinkin ajanjaksoihin. Muistutitte myös siitä, että tämä jatkuva työsuhde on pääsääntö ja puhuitte myös laittomasta työ, laittomista työsuhteista ja työtosopimuksista. Olen kuullut nämä teidän kommenttinne. Hän on nyt lähtenyt tältä paikalta, mutta hänellä on tarkistus, hän on hyvin ymmärtänyt. Kysyn sitä häneltä sitten suoraan. Hänellä on myös tarkistus, joka on oikein hyvä. Ja olen samaa mieltä hänen kanssaan, tekin muistutte sitä usean kertaan. Kysymys koskee työelämän ja perheelämän yhdistämistä jossa nämä epätyypilliset työsuhteet voivat olla ikään kuin valinta näille henkilöille. Eli näiden sopimusten ei pitäisi aiheuttaa mitään ongelmia. Edustaja Regner kuunteli myös teidän näkemyksiänne. Oli kuitenkin aika järkyttänyt siitä, että tuomitsitte epätyypilliset työsuhteet. Minusta näin ei suinkaan pitäisi tehdä. Niillä pitää olla puitteista, ne ovat olemassa, niitä on jatkuvasti Joskus kyseessä voi olla henkilön valinta, emme me saa sitä tuomita. Ehkä tässä nyt on myöskin vähän tulkintakysymys. Meidän täytyy siis, ja se on tämä mietinnön tavoitekin, saada aikaiseksi kunnon puitteisto asialle. En, me haluamme tietysti, että sopimuksessa solmitaan ihan miten sattuu ja että palkansaajat ja kansalaiset joutuvat hankalaan tilanteeseen. varsinkin sosiaaliturvan suhteen. Edustaja Kristensen, puhuitte tästä ähm, moniarvoisuudesta. Me puhu, olemme aivan samaa mieltä siinä silloin, kun äh, ryhdytään äh, työelämään, valitaan ammatti tavallisesti koko elämäksi, mutta tänä päivänä sitten pikemminkin kyseessä on se, että joudutaan vaihtamaan työpaikkaa ja ammattia useaan kertaan. Eli tässä syystä elinikäinen oppa, oppiminen on aivan oleellinen asia. Se on oleellinen niille, jotka ovat nyt töissä, mutta jotka saattavat joutua muutoksen eteen tulevaisuudessa, täytyy aina ö, varmistua siitä, että henkilöt ovat valmiita tähän. Ja se on mietinnässäkin ollut hyvin oleellinen osa. Puhuitte myös vääristä yksityisyrittäjistä, yrityksistä. Tällaista asemaa ei pitäisikään olla Euroopan unionin sisällä. Joko ollaan palkansaaja tai sitten ollaan yksityisiä mutta mitä valeyrittäjyyttä ei siis voi olla. Edustaja Var, kuulin mitä totesitte sosiaalista suojelusta. Olen aivan samaa mieltä. Juuri tässä asiassa Ranskassa on otettu käyttöön tällainen käytäntö, joka koskee äh, sitä, että voidaan hyödyntää tulevaisuudessakin sosiaaliturvan lisäksi sairausvakuutusta usean kuukauden ajan silloin, kun henkilö joutuu jättämään työpaikkaansa. Ja minusta tällainen järjestelmä on tärkeä, joka täytyy ottaa käyttöön näissä epätyyppisissä työsuhteissa, jotta voidaan turvata henkilöiden työelämässä käyntiin ja varsinkin eläkkeelle siirtyminen. Mietinnössä silloin, kun puhutaan sosiaalista suojelusta, niin, niin se koskee nimenomaan näitä näkökohtia. Kuulin myös siitä, että kriisiä ei saa hyödyntää siihen, että epätyypillisten työsuhteiden määrää lisättäisiin. Se on tietysti ihan totta. Kriisi on yksinkertaisesti vain eh, aiheuttanut lisävaikeuksia. Ja olen itse ollut kuljetusalalla yrityksessä töissä. Eh, ja kolme-neljä vuotta sitten kuljettajat, jotka olivat täysaikaisia, itse asiassa valitsivat näitä pätkätöitä siitä syystä, että he saavat paremman palkan. Tänä päivänä tilanne enää ei ole sama. Yrityksellä on ongelmia, on vaikea löytää töitä ja Ja tämäkin asia kannattaa pitää mielessä. Edustaja Schröter, puhuitte näistä jatkuvista työsuhteista, jotka ovat siis pääsääntönä. Sen otin nimenomaan esillä aivan aluksi. Se täytyisi pitää mielessä. Ja silloin kun on mm, tällaisia epätyypillisiä työsuhteita, niin meidän täytyy niissäkin ottaa huomioon nämä, se, että saavuttaa nämä samat edut varsinkin eläkkeen suhteen. Ja tavoitteena, kuten totesin ja muistutan vielä kerran, on se, että saadaan aikaiseksi puitteista näille sopimuksille. Ja sopimukset vaihtelevat siis jäsenvaltiosta toiseen. Edustaja Jöri, haluan kiittää teitä, kiittää sinua tästä tuesta, jonka olet minulle antanut tässä mietinnössä. Ja puhuttiin myös tulevasta rekrytoinnista kriisin jälkeen. On tärkeää, että sitten kun yritykset kykenevät elpymään ja käynnistymään uudelleen, e, nythän tämä kriisi on tietysti aiheuttanut paljonkin huolenaiheita mutta tulevaisuudessa yrityksillä on vaikea tietää, minkälaiset ovat tulevaisuuden markkinat. Ja kun elpyminen tapahtuu, niin se tapahtuu varsinkin näiden epätyypillisten työsuhteiden kautta. Ja siitä syystä niihin täytyy kiinnittää erityishuomiota. Thomas Mann, kiitän sinuakin kovasti olet esittänyt mielenkiintoisia tarkistuksia, jotka koskevat etätyöskentelyä. Olin itse asiassa unohtanut sen ja kiitoksia siitä nyt, että muistutit minulle asiasta. Työn, epätyyppisen työn määritelmä, sen jo tässä mainitsinkin. Joka tapauksessa tästä suhteessa tehdään kompromisseja. Edustaja Hendel, kiitoksia Äh, mielestä näkemyksenne olivat kovin pessimistisiä, mutta sitten tämä teidän puheenvuoronne äh, oli jo vähän positiivisempi. Ja varmasti löydämme kompromisseja, sillä tehän tiedätte, että minun päätavoitteena on tietysti täys äh, työllisyys ja että kaikki saavat toistaiseksi jatkuvan työsuhteen. jos olen työskennellyt tässä ihan arkipäivän työssäni niin myöskin näissä PR-suhteissa yrityksissä ja tiedän kyllä mikä tilanne on. Sosiaalinen vuoropuhelu. Tässä puhuitte myöskin näistä pätkätyöläisistä, jotka eivät saa hyödyntää tätä mahdollisuutta. Ranskassa on vuoden 2008 aikana otettu käyttöön lainsäädäntöä, jonka mukaan yrityksen vaaleihin voivat osallistua myöskin pätkätyöläiset. Ja se on mielestäni tärkeä kysymys. Joka tapauksessa sosiaalinen vuoropuheluhan ei koske pelkästään yhtä suuntaa, vaan se on työnantajan ja työntekijän välistä keskustelua, jonka avulla pyritään löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut yhteisiin tavoitteisiin. Edustaja Lynn, no nämä tarkistukset ovat olleet vähän hankalampia koska kuten totesin aiemmin, ollaan joko yksityisyrittäjä tai palkansaajia. Ja tämä joustoturva kohdistuu nimenomaan palkansaajiin. Se, että joka kerta mainitaan yksityisyrittäjät, ei kyllä ollenkaan sovi tähän tekstiin. Ja varmastikin Euroopan parlamentissa meidän täytyy esittää sitten erityinen teksti, joka koskee yrittäjiä. Ja jos soitan tällainen valeyrittäjyyskin esiin ja parannetaan taas turvallisuutta sillä puolella. Mutta tässä minun tekstissäni minusta ei vaikuta siltä, että, että tämä on oikea tapa edetä. Mutta voimme tietysti puhua tästä kahden kesken, jos haluatte. Niin, ja muistutitte todella, miten tärkeä sosiaalinen vuoropuhelu on kuten myöskin jokaisen jäsenvaltion omat perinteet. Mutta tiedätte, että vuoropuhelu kaikilla tasoilla on kyllä erittäin oleellista. Eli täytyy osallistua paralla mahdollisella tavalla saada palkansaajat osallistumaan yrit- yrityksiin yhdessä johdon kanssa. Kiitoksia siis teille kaikille ja sitten keskustelemme myöhemmin kompromissista. Yes, thank you, and thanks very much. Kiitoksia, edustaja Gryni. Kyllä me varmasti monet vielä keskustelemme teidän kanssanne useista näistä tarkistuksista. No niin, ja toinen kuudetta äänestys työllisyysvaliokunnassa ja sitten täysistunnossa kesäkuussa. Seuraava kohta koskee nuorison nuorten työmarkkinoiden pääsyn edistämistä, harjoittelijoiden työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistamista. Ja näin annakin puheenvuoron eteenpäin. Ensinnäkin haluaisin kiittää, kiittää kaikkia tehdystä työstä. On monia tarkistuksia ja uskon, että kokonaisuudessaan pystymme saamaan kompromisseja aikaiseksi ja pääsemme tiellä eteenpäin. Monet tarkistukset ovat lisäyksiä. Pidän niitä arvossa, koska ne todella vahvistavat tekstiä. Ja jotkin tarkistukset merkitsevät pienempiä tai suurempia muutoksia minun tekstiini, ja niistä voidaan sitten keskustella varjoistilien kanssa yhdessä. Käyn lävitse nopeasti tekstin ja tärkeimmät osat. Tarkistus kappale E, jossa puhutaan nuorten syrjinnästä, ennen kaikkea nuorten naisten syrjinnästä – minä olen tehnyt tarkistuksen itse täsmentääkseni sitä ja eräät muutkin ovat tehneet tähän tarkistuksia ja näin monia mahdollisuuksia päästä kompromissiin. Johdossa kappale F, joka saattaa olla hiukan kiistelty, ainakin monet jäsenet ovat tehneet siihen tarkistuksia. Haluaisin hiukan selittää, miksi olen luonnostellut tekstin niin kuin olen sen luonnostellut. Minulle tämä on avainkysymys. Ja syy siihen, miksi olen tehnyt tarkistuksen ja maininnut yhdistyneen kuningaskunnan Ranskan ja Tanskan, siinä ei tarkoituksena sunkaan ollut näiden maiden osoittaminen sormella ja, ja jotenkin mielenosoittaminen niille, vaan mainita esimerkkejä jotka, asioista, jotka eivät ole hyvä, hyviä nuorille ihmisille Euroopassa. Voisi olla muitakin esimerkkejä, mutta haluaisin olla kohteliassa mainita oman maani. Minusta on ratkaisevan tärkeää, että me tarkastelemme näitä yksittäisiä asioita. Kysymys siis pääasiassa palkoista, työttömyyskorvauksista ja voidaan katsoa, on, edistävätkö ne sitä, että nuoret ihmiset itsenäistyvät. Minusta eh, meidän ei pitäisi nyt käsitellä tässä eh, vähimmäispalkkakysymyksiä tai sitä, että ei myönnetä korvauksia kaikki kollegat ovat tehneet tähän tarkistuksia ja minä kyllä ymmärrän heidän ajatuksensa, mutta haluaisin säilyttää konkreettiset esimerkit. Ehkä haluaisin kuulla tarkemmin, mitä te ajattelette ja voisimme löytää kyllä sen ratkaisun. Sitten kohta yksi. Herra Helma on esittänyt, että poistettaisiin maininta, että poliisi, politiikan pitäisi ottaa asianmukainen lähestymistapa. Minusta tämä on avainkappale. It's, it's really crucial to take this rights-based approach. Kohdasta kaksi, joka koskee vihreitä työpaikkoja, olen tehnyt tähän itse tarkistuksen, koska kun me tähtäämme työpaikkojen luomiseen, erityisesti nuorille tarkoitettujen työpaikkojen luomiseen, pitäisi pohtia, minkälaisista sektoreista on kysymys, minkälaisia työpaikkoja me haluamme tulevassa Euroopassa. Kohta kolme on monia tarkistuksia, jotka tähänkin on tehty. Minä tuen Rova Raptin ehdotusta ottaa mukaan työttömyyskorvaukset, joilla voitaisiin edistää nuorten liikkuvuutta, mutta tämä voitaisiin käsittää väärin, joten olen pyrkinyt kirjoittamaan tehokkaita kannustimia. Tämä voisi olla myöskin alhainen vähimmäispalkka, mutta uskon, että tämän, tähän löytyy ratkaisu jostakin muusta tarkistuksesta, jonka kollegat ovat tehneet. Kohta neljä, myöskin Rova Rapti ja myöskin Ruunin tarkistus, joka mitä molempia suuressa arvossa. Mitä tulee sosiaalirahastoon ja varojen osoittamiseen tiettyihin tarkoituksiin, huomaa, että monet jäsenet ovat tukeneet tätä varojen osoittamista tiettyihin tarkoituksiin ja tässä kenties löydämme hyvän ratkaisun. Kohta kuusi. Minusta herra Propakisin ehdotus, jonka mukaan keskityttäisiin enemmän käytännön kysymyksiin opetussuunnitelmissa. Minusta hän tässä viittaa hyvin tärkeisen kysymyksen, mitään siihen, että pitkälti on tapahtunut tällainen äh, jakautuminen käytännön ja teoreettisiin taitoihin. Tämä voi olla hyvinkin vaikea sellaisen nuorille ihmisille, joilla on tällaista käytännön älykkyyttä. Me pitäisi pyrkiä yhdistämään toisiinsa teoreettinen ja käytännön työ. Sillä, siitä voisi olla hyötyä siinä, että pyrkisimme estämään ennenaikaisen koulun lopettamisen tai koulun keskeyttämisen. Kohta seitsemän. Selitän hiukan, mistä tässä on kysymys. Tähän oli monia tarkistuksia. Kysymys on harjoittelusta. Tämä ei ole kovin täsmällinen. Ymmärrän, että meidän täytyy tehdä ero toisaalta äh, harjoittelun ja äh, oppisopimuskoulutuksen välillä. Harjoittelut ovat äh, lisäkoulutusta, joita saadaan työpaikalla harjoittelussa, jonka kautta nuoret ihmiset tulevat paremmin työllistettäviksi, koska he saavat kokemusta työstä. Tätä käytetään esimerkiksi korkeakouluopiskelun yhteydessä Useimmat tällaiset harjoittelumahdollisuudet tällä hetkellä ovat kehittyneet eh, sääntelemättömäksi työmarkkinaksi markkinoiksi nuorille, jotka ovat jo päättäneet koulutuksensa. Kysymys on siis halvasta työvoimasta. Meidän täytyy puuttua tähän. Toisaalta meillä on oppisopimuskoulutus, jotka ovat integroitu osa ammattikoulutusta. Esimerkiksi Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa, jossa on sanottu duaalinen järjestelmä. Ongelmat tässä on oppisopimuskoulutuksessa, että niitä on liian vähän ja kriisi-aikana yritykset eivät ota koulutettavia oppisopimuskoulutukseen, koska se on niille vaikeaa. Ja tämä on hyvin hankalaa ajatellen nimenomaan talouden tilasta tapahtuvia muutoksia, joten se merkitsee sitä, että monet nuoret ihmiset eivät saa koulutustaan vietyä päätökseen. Nämä ovat hyvin erilaisia ohjelmia, ongelmiin pitäisi tarttua eri tavoin, joten siksi minä olen muuttanut tämän kappaleen kahdeksi osaksi. Toisessa puhutaan tällaisesta harjoitteluissa, ja sitten kiitos Steven Jysille, joka teki hyvin täsmällisiä tarkistuksia siitä, mitä voisi olla tässä kappale, tässä laatu julistuksessa ja sitten osoitamme myöskin omien toimintamme suuntaan, jota vaaditaan niitä osoittamaan tietä harjoittelun puolella ja sitten oma osuutensa myöskin oppisopimuskoulutuksesta. Ja sitten yritän hiukan nopeuttaa että koska aikaa nyt ei ole kovin paljon käytettävissä. Kahdeksan monia tarkistuksia. Kysymys on tuesta. Anteeksi, katsotaanpa nyt. Ilmaisesta koulutuksesta, koulusta korkeakouluun. Uskon, että tästä ollaan pitkälti yhtä mieltä täällä valiokunnassa. Olen hyvin iloinen tästä. Sitten 11 ja 12 joustoturva. Kohdassa 12 olen tehnyt neljä lausetta, jotka ovat virallisia sanamuotoja, neljä osuutta, jotka kyllä joustavuut, joustoturvaan jotka ovat lähtöisin komissiolta. Monet ovat muuttaneet näitä. Me voi, meidän täytyy ehkä miettiä sitä, haluammeko pitää kiinni komission tekstistä ja todella korostaa sitä, että kaikki nämä neljä osuutta pitäisi panna toimeen, eikä vain joustavuutta. Vai haluammeko me kenties käyttää omia sanamuotoja, omia määritelmiämme joustoturvasta? Tästä voisimme keskustella kenties varjoesittelijöiden kokouksessa. Olen avoin ehdotuksille. Rova Hirsch yhdistää keskustelun eläkkeisiin. Minusta sekin on tärkeä näkökanta. Se on siis hyvä asia. 15. Kohta 15 sen korostaa sitä, että parempi päivähoito on hyödyksi nuorille naisille, koska he nyt jäävät kotiin huolehtimaan lapsista. Ja siksi minä olen kirjoittanut tähän, että nuorten äitien osallistumista työmarkkinoille. Monet ovat tehneet tähän tarkistuksen nuorten vanhempien. Ehkä me voisimme tässäkin löytää jonkin ratkaisun eteenpäin. Sitten tämä nuorisolle antava takuu. Siitä on sanottu, että sen ei pitäisi olla välitön eikä vain neljän tai kuukauden kuluttua. Neljän kuukautta on se, mistä on pyritty muuttamaan. Tuen tätä ajatusta mutta siitä pitäisi keskustella, onko se realistinen, voivatko jäsenvaltio toteuttaa se, voimmeko vedota tähän, koska meidän pitäisi vaatia jotain sellaista, mikä on hyödyllistä ja mikä on toteutettavissa. En nyt halua enempää käydä yksityiskohtia läpi, mutta sitten vielä viimeinen kommentti. Olen utelias kuulemaan teidän kommenttejanne. Yksi viimeinen kommentti. Olin Jerez de la Fronterassa kaksi viikkoa sitten Espanjassa, jossa oli puheenjohtajavaltio järjestämä konferenssi, joka käsitteli nuorisotyöttömyyttä. Se oli kaikkien jäsenvaltioiden edustajia, ihmisiä, jotka edustivat eh, kahden Euroopan unionin jäsenvaltioiden, kaikkien jäsenvaltioiden nuorisojärjestöjä, komission edustajia ja myöskin Espanjan edustajia. Minut kutsuttiin mukaan, koska olin varhaisessa vaiheessa ottanut yhteyttä Espanjaan puheenjohtajavaltioon nimenomaan tämän prosessin, tämän mietinnön vuoksi. Ja voin sanoa teille, että käynnissä on prosessi, neuvostossa, jossa käsitellään nimenomaan nuorisotyöttömyyttä. Ja lyhyesti kaksi johtopäätöstä. Prosessi on nyt siirtymässä eteenpäin Espanjan puheenjohtajuudesta Belgian puheenjohtajuudelle ja Unkarin puheenjohtajuudelle. Tulee uusi prosessi, jossa käydään vuoropuhelua, jossa nuoret otetaan huomioon politiikan laatimisessa Espanjassa. Espanjan puheenjohtajavaltio kiinnittää sosiaalisen, sosiaalisen osallistavuuteen huomiota – puhumaan osallistumisesta ja Unkarin puheenjohtajakaudella tullaan puhumaan nuorten, työ, nuorten nuorisolle. Meidän täytyy todellakin miettiä sitä, miten me voimme olla osana tätä prosessia, koska olen täysin yllättyneitä siitä, yllättyneitä siitä, että ylipäätään kukaan tuli parlamentista. Tällainen yhteys toiminnan välillä varmastikin voisi olla parempi. Haluan ilman muuta tietysti jatkaa tällaista yhteydenpitoa, mutta meillä on hyvin vähän ajatuksia kuitenkin siitä, mitä neuvostossa on tapahtumassa, mikä on tietysti vahinko, ja totta kai tämä pätee myös toiseen suuntaan. Ja nyt tässä kaikki haluaisi keskustella asioista varjostelijan kanssa, kenties myöskin puheenjohtajien kanssa jossakin vaiheessa. Thank you very much. Mrs. Gruny. Merci Madame la Présidente. Excusez-moi, je pensais pas que ça allait à moi tout de suite. Kiitoksia näytöltä, että annatte minulle välittömästi puheenvuoron. Haluaisin ottaa esille tällaisen tarkistuksen, joka äh, ehdottaa tekstiä poistettavaksi. ja saattaa aiheuttaa ongelmia, aivan kuten kollegani totesi. Tässä puhutaan äh, Nuoret eivät nimittäin voi saada tätä minimituloa hyödynnettyä, jos he ovat alle 26-vuotiaita. Ja minä olen itse asiassa sitä vastaan, että tällainen minimitulo myönnetään nuorille koska nuoret tarvitsevat jonkun jonkun jonkun näköinen raja täytyy olla ja minä haluaisin, että nuoret pääsevät mahdollisimman nopeasti työelämään ja että he ovat mukana koulutuksessa. Ja sitten jotkut joutuvat esimerkiksi työttömiksi ja siinä ei ole tällaista 25 mm, kohta. Eli minimitulo, josta on jätetty tämä harjoitteluosuus pois. Ja tähän minä haluaisin kiinnittää huomiota. Ja siitä syystä sanoin, että pitäkää tähän, kiinnittäkää tähän huomiota. Meidän täytyy ottaa huomioon koulutus, mutta ei, tämä, ei näitä tietoja siis, jotka koskevat rahaa. Muussa tapauksessa nuoret eivät pääse eteenpäin ja, ja menettävät myös osan arvokkuuttaan. Edustaja Serkas, hän on ehdotti nimenomaan tätä osiota. Voisi hyväksyä tämän muun. Eli ennen kaikkea tämän koulutuspuolen ja niin poispäin, mutta suhtaudun siis erittäin, mie- erittäin myönteisesti harjoitteluun, oppisopimukseen ja niin poispäin, mutta meidän täytyy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa antaa opiskelijoille ammattivalmistautuville nuorille tällainen mahdollisuus. Mutta teoriaopetus ja käytännön opetus välittömästi on erityisen tärkeää. Onko meillä riittävästi yrityksiä, jotka voivat sitten ottaa vastaan kaikki? Se on tietysti kysymys, joka pitää esittää. Nuoret tietysti haluaisivat mielellään, mutta eivät löydä yritystä, joka heitä ottaisi vastaan. No, harjoittelupaikat ja niistä saatava korvaus. Tähänkin täytyy kiinnittää huomiota, sillä jos otetaan käyttöön palkkiot kaikissa harjoitteluissa, niin sitten on yrityksiä, jotka eivät ota harjoittelijoita ollenkaan vastaan, koska yritys joutuu maksamaan. Jos harjoittelija tekee todellista työtä, tietysti siitä täytyy saada korvaus. Mutta jos tällaista tilannetta ei ole, niin se, että harjoittelija tulee vain nähdäkseen hieman, millä tavalla yritys toimii, niin tietysti siinä ei saa sitten vaatia sitä, että maksetaan myös palkkaa. Ja tietysti voidaan tarkastella myös harjoitteluajan pituutta. Alle kolme kuukautta pitävät harjoittelujaksot ovat hyvin usein sellaisia, että ne on nimenomaan nuorille räätälöityjä ja yritys antaa nuorille aikaa oppimiseen, mutta sen sijaan pidemmät harjoittelujaksot, yli kolme kuukautta kestävät, niistä yleensä tulee maksaa palkka myös tai palkkio. Ja monet yritykset ottavat myös tietysti harjoittelijoita korvatakseen täysaikaisia työntekijöitä, ja tätä täytyy ehdottomasti valvoa ja olla huolellisia tässä suhteessa. No tietysti sitä myös muita tarkistuksia, mutta toivon, että löydämme kompromisseja. Haluan myös kiittää teitä, edustaja Turunen, erittäin tärkeästä aiheesta, hyvästä mietinnöstä. Nuorethan ovat meidän ystäviämme ja meidän täytyy huolehtia tulevaisuudesta. Thank you, Mr. Serkis. Sí, gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä nyt aivan samoin kuin Gryni tästä Turusen mietinnöstä. Tämä on loistava. Kuitenkin hän kysyi minulta erästä tarkistuksesta, jonka olen jättänyt, siis 19 johdantosa F. Olisi tärkeää, että pitäisi tätä selkeänä merkkinä tästä johdanto-osan F-muotoilusta – se on hyvin sekava. Tässä tuodaan esiin joitakin maita, ja te sotkette aktiiviset tukivälineet passiivisiin tukikeinoihin. Eli tässä todella kritisoidaan kaikkia, kaikkia niitä maita, jotka eivät ole vielä tavallaan käyttäneet oikeita keinoja päästäkseen työmarkkinoille. Tämä on liikaa. Tässä sanotaan, että näiden keinojen takia nuoret eivät voi siirtyä riippumattomaan aikuiselämään, eli he ovat tässä tavallaan syyllisiä. Eli riittäisi, riittäisikö näissä maissa, kuten Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, että nämä keinot poistettaisiin, niin silloin nuoret pääsisivät elämään vapaasti omaa riippumatonta elämäänsä. Tässä tietenkin näitä keinoja voidaan pitää vaarallisena tai riittämättöminä ja niin edelleen, mutta se, että sanotaan, että mitään passiivisia ja aktiivisia tuki- tai suojatoimia nuorille ei voida ottaa käyttöön, on väärin. Ja toisaalta täytyy pohtia sitä, voiko markkinat yksinään säännellä sitä, kuinka nuoret pääsevät työmarkkinoille. En nyt tiedä, onko tässä kyseessä espanjankielinen käännös, mutta uskokaa minua, tämä on todella sekava kohta, ja sitä voi tulkita hyvin moninaisesti, koska lähestymistapa tässä on äärimmäisen, äärimmäisen konservatiivinen. Mutta ehkä tässä on nyt kyseessä myös se, kuinka tämä on tässä ilmaistu, mutta espanjaksi ainakin tämä on sekava. Ja meidän täytyy todella sanoa, että tämä kohta on huolestuttava ja nuoret eivät tätä ymmärrä. Kiitoksia, edustaja Kassa. Grazzi, signora President. Udit ehm, nibda billi nirringrazzja kollega. Kiitos. Onnittelen kollegani esittelijä Turusta mietinnöstä. Olen tehnyt erinäisiä tarkistuksia, mutta tein ne selkeyttääkseni näitä kantoja, samoin kuin lisättääkseni tällaista lisäarvoa, niin kuin sanotaan. En nyt aio tarttua kaikkiin tekemäni tarkistuksiin, mutta aion puhua yleisesti siitä, mitä olen esittämässä. Minusta tämän parlamentin pitäisi olla mukana ja pyrkiä myös vaikuttamaan asioihin silloin, kun me puhumme eh, benchmarkeista, joita meillä on tulevaisuudessa, vertailukohdissa tämä on tulevaisuudessa silloin, kun me puhumme eh, nuorisotyöttömyydestä, tämä parlamentti pitäisi olla hyvin tietoinen tästä. Haluaisin myös, eh, ennen kuin alamme lisätä varoja Euroopan sosiaalirahastoon, että tarkastelisimme sitä, miten sosiaalirahasto saadaan toimimaan tehokkaammin sen sijaan, että vain lisättäisiin rahoituksellista tukea. Minusta meidän ensinnäkin tulisi miettiä sitä, miten rahastoa voidaan vahvistaa, tehdä sitä tehokkaamman. Ei pitäisi vain eh, käyttää sitä tai miettiä, miten sitä voidaan käyttää. Ja miten saada nuoriso riippumattomammaksi siinä vaiheessa, kun he aikuistuvat. En nyt voi enää itse pitää itseäni minään nuorena ihmisenä, silti minulla on kuitenkin läheinen voimakas yhteys nuorisoon. Ja uskon, että voin saada tukea ajatukselle, että on vaikea lähteä koulusta ja sitten sen jälkeen ajautua tilanteeseen, jossa on työtön. Rova Gryni puhui alhaisista tuloista, alhaisesta palkasta. Ehkä voisimme löytää er-, vaihtoehtoisia tapoja ilmaista tämän asian, mutta olisi kuitenkin määritellä asioita hiukan paremmin. Miten me tarkoitamme riippumattomalla elämällä aikuisena, miten me voimme, miten voimme saada irti tästä hyvin tärkeästä lauseesta. Yksi asia, josta me olemme puhuneet aikaisemmassa mietinnössä, oli elinikäinen oppiminen ja sen käyttäminen. Ja se on tässäkin tärkeää. Kuitenkin pitää tehdä helpommaksi nuorisolle se, että kun he päättävät koulunkäynnin, heidän ei olisi mahdotonta päästä työmarkkinoille, mitä tarkastella tilastoja ja katsoa, että työttömien joukossa nuoret ovat hyvin korkea suuri osuus. Ja nuorten osuus ei ole vähenemässä, vaan kasvamassa. Ja se merkitsee tällä hetkellä sitä, että tämä ei toimi hyvin. Nuoret, pienen eh, osalta voidaan kysyä, minkälaisia muutoksia pitäisi tehdä. Minä ja kollegani tässä parlamentissa, meidän tarvitsee miettiä sitä, minkälaisia tarkistuksia pitää saada aikaan, jotta saadaan nuorten elämä Euroopan unionissa helpommaksi niin, että voidaan yhdistää elinikäisen oppimisen prosessi mukaan. Haluaisin myöskin mainita tarkistuksen 137, joka Pascal niin on tehnyt, miten voitaisiin olla realistisempia työssämme. Minä odotan tulevaisuudelta optimistisesti jotakin ja toivon, että saamme aikaan kompromisseja niin, että tästä mietinnöstä tulee menestys. Ähm, Kiitoksia. Seuraavaksi Rapti. Eh- Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kunnia saada olla tässä sosiaalidemokraattien varjoesittelijänä. Ja haluaisin kiittää esittelijä tästä erinomaisesta tekstistä, koska silloin kun lähtökohta on näin hyvä, voimme tehdä parempaa yhteistyötä ja helpommin jättää sellaisia tarkistuksia, joiden kautta voidaan todella päästä tavoitteeseen. Ja tavoite onkin tämän mietinnön osalta äärimmäisen tärkeä siksi, että teemme tässä töitä tulevan sukupolven eteen. Enkä halua nyt olla mitenkään pessimistinen, mutta on mahdollista, että nyt on tulossa ensimmäinen sukupolvi, jolla menisi huonommin kuin he, heidän omilla vanhemmillaan. Ja nyt elämme kriisissä ja meidän täytyy ottaa tämä huomioon, kun teemme töitä asioiden kanssa, jotka liittyvät nuoriin. Ja sitten pikaisesti tarkistuksista. Uskon, että meillä on aika paljonkin pelivaraa päästä kompromisseihin. Tässä on asioita, joita pitää vielä selventää, joista tulee keskustella, kuten esimerkiksi asia, jonka sosiaalidemokraattien koordinaattori Serkas otti esiin. Mutta toisaalta tässä on ongelmia, tai ei nyt oikeastaan ongelmia, vaan sellaisia näkökulmia, jotka mielestäni ovat hieman hankalia. tästä esimerkki on tarkistus 96 Helmarilta. Siinä pyydetään jotakin tarkkaa muotoilua kohtaan 11 ja sanotaan, että työllisyys ilman sosiaaliturvatoimia ei voi olla kestävää, kun taistellaan työmarkkinoiden esteitä vastaan. Mielestäni, toisin kuin Helmar, tästä täytyisi pitää kiinni. Helmar haluaisi poistaa tämän, mutta jos poistamme tämän kohdan kohdasta 11, annamme sen kuvan, että emme haluaisi suojella uutta sukupolvea työnantajilta. Eli tähän kohtaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Ja sitten toisaalta meillä on tarkistuksia kaikilta poliittisilta ryhmiltä, joilla pyritään helpottamaan nuorten pääsyä työmarkkinoille. Ja minun on todettava, että tämä mietintö liittyy aika pitkälti siihen mietintöön, josta juuri puhuimme, eli näihin epätyypillisiin työsuhteisiin. Miksi näin sitten on? No siksi, että usein epätyypillisten työsuhteiden niin sanotuiksi uhreiksi joutuvat usein juuri nuoret. He pyrkivät työmarkkinoille ja jotta he sinne pääsisivät, he hyväksyvät sopimuksia, jotka eivät esimerkiksi kunnioita heidän kaikkia oikeuksiaan ja sellaisia työsuhteita, joissa työnantajat heitä esimerkiksi syrjivät tai painostavat. Ja tämä täytyy ottaa huomioon. Ja sitten vielä lopuksi sanoisin, että olen tämän mietinnön suhteen kaikista huolimatta optimistinen ja uskon, että voimme parantaa tätä Emilin tekstiä entisestään. Ja voimme saada aikaan sellaisen tekstin, jonka avulla komissio ja neuvosto lähtevät tekemään töitä nuorison puolesta. Kiitoksia. Nyt annan vielä esittelijä Turuselle puheenvuoron kommentoida. Thank you. No niin, kiitos. Aivan lyhyesti. Kiitos kaikista kommenteista. Minä olen merkinnyt ne muistiin ja varmastikin tapaamme vielä varustelijan kokouksessa, mutta haluaisin tukea juuri sitä, mitä Rova Rapti sanoi tarkistusta 96, joka koskee turvallisuutta. Tämä lause tarvitaan ja toivon, että se, sille löytyy tarpeeksi tukea. Ja sitten vielä viimeinen kommentti joka koskee johdantosan kappaletta F. Minä en, minua ei koskaan en ole syytetty siitä, että olisin konservatiivi. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tällaista tapahtuu. Mutta ehkä minun on sitten yritettävä tätäkin. Kiitos herra Serkas. Minun ongelmani, se ongelma tässä kolmessa esimerkissä on se, että nuoret ovat vähemmän suojattuja Siksi he ovat nuoria, vähemmän suojattuja kuin muut työntekijät. Anna esimerkiksi Tanskassa tehtiin uudistus 10 vuotta sitten, mikä merkitsi sitä, että jos oli alle 25-vuotias, oli oikeutettu saamaan vain 50 prosenttia työttömyyskorvauksista. Tämä merkitsee sitä, että jos on nuori muurari, on saanut koulutuksensa, on työskennellyt kenties kaksi vuotta ja sitten tapahtuu suuri kriisi, talouskriisi niin kuin nyt, ja menee työvoimatoimistoon, menee kysymään työpaikkaa ja sitten saa vain 50 prosenttia työttömyyskorvauksesta. Miksi? Siksi, että on alle 25-vuotias. Ja tämä on se kysymys, jonka minä haluan tässä ottaa esille. Sama koskee tätä iso yhdistyneen kuningaskunnan nuorten vähimmäispalkkausta, joka on todellinen ongelma. Nuoret ihmiset eivät sillä tule toimeen. Kysymys on siis se, että pitäisikö olla eri vähimmäispalkka siksi, että on alle 25-vuotias, vai pitäisikö olla yksi kansallinen vähimmäispalkka, joka koskee kaikkia. Viimeinen esimerkki Ranskassa. Ehkä meidän pitää keskustella tästä vielä enemmän, mutta sekin, minä ymmärrän siis, että tällä tavoin pyritään saada nuoret ihmiset menemään työmarkkinoille, menemään koulutukseen ja osallistumaan yhteiskuntaan. Meillä oli sama ongelma Tanskassa, mutta kun on talouskriisi, niin äh, tilanne saattaa olla se, että on suorittanut koulutuksen, lopettanut koulutuksen, saattanut sen päätökseen, niin siitä huolimatta ei saa työtä. Ja tämä on minulle ongelma, koska jos on 18-vuotias, voi käydä äänestämässä, maksaa veroja, on samat velvollisuudet, mutta ei kuitenkaan samoja oikeuksia. Ja se on se, mitä tässä arvostelen. Ehkä minä pitää katsoa sanamuotoa. Olen valmis siihen, mutta meidän ei pitäisi pelätä näiden esimerkkien mainitsemista silloin, kun on ongelmia. Mutta ehkä löytyy jokin ratkaisu. Noten, tässä olivat niin, vielä yksi viimeinen kommentti. Vielä yksi asia. Tapasin nuoren muurarin. Eh, Tanskassa hän oli, Tanskassa hän oli esimerkki, niin hän asuu Sleilsen pienessä kaupungissa Tanskassa. Hän on työttömänä, koska muurareille ei tällä hetkellä Tanskassa ole työtä. Lähes 50 prosenttia työttöm, heistä on työttöminä. Joten hän on nostanut asunnon tyttöystävänsä kanssa muutama vuosi sitten. Heillä on itsenäinen elämänsä aikuisena, ja nyt hän saa vain 50 prosenttia työttömyyskorvauksesta. Ja hän tarvitsee vanhemmiltaan apua, jotta pystyy maksamaan asuntonsa, muuten hän joutuisi luopumaan asunnostaan. Asunto on kallis, siinä on kaksi huonetta, se on aivan tavallinen pienessä kaupungissa Tanskassa. Tämä on se, mitä minä tällä haluan sanoa. Tämä on minusta ongelma. Tätä minä tarkoitan sillä, että ei voi elää itsenäistä aikuisen elämää. Kiitos ja odotan mielenkiinnolla keskusteluja, joita tullaan käymään. Ähm, ähm, no niin, näin tämä keskustelu nyt on päättynyt ja äänestämme 30. Äh, niin. Okei. Okay. oh, yeah. No, jetzt bin äh, äh, Richt- Niin, nyt olen löytänyt oikean kohdan. Siis ensimmäinen kesäkuuta, tämä on vielä kerran ja silloin keskustellaan kompromissitarkistuksista, ja seuraavana päivänä toinen kesäkuuta valiokunnassa äänestetään. Täysistunnossa tämä mietintö on suunniteltu, suunniteltu käsiteltäväksi heinäkuussa. Näin keskustelu on nyt päättynyt. Ja nyt tulemme sitten vaikeaan tilanteeseen, nimittäin paikalla ei enää ole ketään, ja minun pitäisi nyt johtaa puhetta, kun käsittelen minun omaa mietintöäni. Naiset tietääkseni pystyvät tähän, koska he ovat tai kykeneviä tekemään monia tehtäviä samaan aikaan. Siihen minä nyt pystyn kyllä. Ja annankin nyt sitten itselleni puheenvuoron ja aion olla mahdollisimman lyhyt sanainen ja mahdollisimman täsmällinen, jotta ne, jotka tätä mietintöä varten ovat vielä jääneet tänne, myös voivat eh, saada tilaisuuden keskustella mietinnöstä. Tämäkin on oma aloite mietintö, jossa on kyse siitä, että lisätään työllistämispotentiaalia kestävän kehityksen nimissä. Tässä tarkastellaan sitä, kuinka paljon työpaikka saadaan milläkin alalla – aikaan, mutta tämän, siis pyrin tässä nyt löytämään nämä luvut ja arvioimaan niitä objektiivisesti ja halusin ne oikeastaan kirjata ylös, mutta tämä arvio osoitti, että monet äh, asiat riippuivat siitä, minkälaisia töitä tässä on taustalla ja mitä lukuja siitä siis syntyy. Ja kun kävin läpi yli 20 tutkimusta, niin tulin siihen johtopäätökseen, että yhtä tiettyä lukua ei voi ottaa ylös. Ja siksi kirjasinkin ja kuvailin tätä hanketta ja koko tätä analyysiprosessia tässä mietinnössä. Eli etsin tässä erilaisia määritelmiä ja kirjasin niitä ylös tässä pohjaudun ehdotuksen, joka on ILOn suositus G8 työministereille. Ja tämä on mielestäni nyt sellainen tunnustettu määritelmä, jonka me voimme ottaa käyttöön. Ja sen mukaan vihreä työ on sellainen työpaikka, joka auttaa ympäristön suojelemisessa, veden ja ilman puhdistamisessa, resurssien säästämisessä ja niin edelleen. Tämä voi liittyä esimerkiksi tuotantoproihin tai siihen, että tuotantoprosessin sisällä päästään muihin tiettyihin tarkkoihin tavoitteisiin. Tässä puhutaan siis sekä uusista työpaikoista, mutta myös sellaisista, joita halutaan parantaa entisestään, eli olemassa olevista työpaikoista. Toinen näkökulma, jota tässä olen tarkastellut, ovat sellaisia esimerkiksi liittyen tosiasioihin siitä, että on syntynyt todella paljon uusia aloja, jotka ovat aika erilaisia työoloiltaan. On sellaisia työoloja, joissa käytetään työehtosopimuksia. Tässä ei niinkään ole kyse siitä, että työmarkkinaosapuolet olisivat jättäneet huomiotta tällaiset uudet työolosuhteet, mutta ne eivät ole lainkaan näitä edes huomanneet. Ja siksi oikeita toimintapuitteita ei ole tältä osin vielä luotu. Ja tässä käännyn nyt työmarkkinaosapuolten puoleen. Ja tässä näissä uusissa olosuhteissa on nyt syntynyt sellainen olotila, että uusilla aloilla on aikaa epämääräiset villilännet olot valloillaan. Olen sanonut, että nämä työpaikat, joita luodaan, ovat houkuttelevia, jos ne ovat kestäviä. Niiden täytyy olla houkuttelevia sekä työnantajille että tekijöille, eli molemmille osapuolille. Tästä olen käynyt jo mielenkiintoista keskustelua eri, taso, eri tahojen kanssa, ja varmasti voimme syventää näitä keskusteluita myös täällä. Ja Seuraava tärkeä kohta on myös komission asiakirja tästä aiheesta. Voitte tietenkin tutustua siihen. Se on työ, asiakirja Työllisyys 2009 ja siinä on oma lukunsa ilmastonmuutoksesta ja töistä, mutta se on hyvin teoreettinen. Ja siinä ei ole juurikaan kokemuksia Euroopasta. Ja luvut, joita siinä on, ovat varsin kyseenalaisia. Eli komissio on luonut tällaisia abstrakteja, ei niinkään todellisia kuvia. Ja tässä puhutaan esimerkiksi uusiutuvasta luonnonvaroista tai energiamuodoista ja hiilen käytöstä ja siitä, kuinka se voidaan ehkä korvata aurinkoenergialla, mutta tässä näitä lasketaan liian teoreettisesti. Esimerkiksi Saksassa meillä on jo lainsäädäntöä, jolla uusiutuvia energioita voidaan edistää. Ja työpaikka tästä on syntynyt paljon enemmän kuin mitä komissio tuo esiin. Ja kehityskulku on ollut mielenkiintoinen. Voin antaa nämä tiedot tietenkin teille. Kehitys on sellaista, että jos ala on todella edistetty, niin silloin on syntynyt paljon myös vientipotentiaalia. Ja usein sen takia, että kilpailu, tai Eurooppa on kilpailukykyinen, niin jopa puolet menee vientiin. Ja haluaisin todella pitää tällaiset suuret laskelmat tässä etualalla. Ja sitten Seuraava tärkeä kysymys on se, kuinka tätä työmarkkinapotentiaalia todella voidaan käyttää hyväkseen. Tarvitsemme vakaat olosuhteet, joissa toimia, koska niissä maissa, joissa näitä ei ole, ja niillä aloilla, joita näitä, joilla näitä sääntöjä ei ole, niin työmarkkinapotentiaalia ei saada käyttöön oikealla tavalla, vaan siitä käytetään ainoastaan murto-osa. Ja tästä on paljon mielenkiintoista tutkimus, mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Ja olen puhunut tahojen kanssa, jotka ovat näistä kysymyksistä vastuussa. Ja tätä on mielenkiintoista vielä tarkastella. Ja sitten viimeinen tekijä tähän liittyen on pätevä, pätevät työntekijät, esimerkiksi Saksa useinkaan potentiaalia ei saada käyttöön, koska työntekijät eivät ole kylliksi päteviä. Ja tämä johtuu siitä, että jatkokoulutuksen ja koulutuksen ei ole kylliksi investoitu. Ja tämä on yksi avainkysymyksistä. Eli meidän täytyy selvittää se, miten sekä uusilla aloilla että myös sellaisilla aloilla, joissa työpaikkoja säilytetään ja mennään vihreämpään suuntaan, todella saataisiin jatkuvaa lisä- ja jatkokoulutusta. Tämä on avainkysymys tähän työpotentiaalin käyttämiseen. Tässä tärkeimmät asiat ja odotan kollegoiden kommentteja. Oli mukava, että nekin, jotka sanovat, että eivät ehkä pystyisi olemaan näin pitkään paikalla, pystyivät olemaan paikalla. Täällä puheenvuoro pyyntö on herra Ludikselta. Tack för ordet. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Erittäin suuret kiitokset myöskin esittelijälle, joka on sama kuin puheenjohtaja tästä mietinnöstä. Ja syötäjäin tänne oli se, että en ehdi siihen kulkuneuvon, jolla olen mennä takaisin Göteborgin, vaikka olisi lähtenyt aikaisemminkin, mutta ehkä kuitenkin on lähtemään puhuttuani. No niin, kun tiedätte, enää ei ei ole kystettyä se, että olisi muutettavaa toimintatapaamme se, että me kulutamme tuotteita, tuotamme tuotteita ja palveluita. Vihreä talous on tavoite, itsestään selvä tavoite, jota ei voida välttää, jos halutaan lopettaa ilmasto, vähentää ilmastonmuutosta ja muita ympäristövaikutuksia. Meillä on tullut, on tullut sellaiseen pisteeseen, jossa enemmän keskustele siitä, tapahtuuko jotakin vai siitä, miten se tehdään miten saadaan aikaan muutos, suuri muutos. Minä sanoisin, että itse koko, lähes koko työelämän aikana olen ollut mukana sellaisessa teollisuudessa, jossa on keskusteltu tästä ja olen tarkkaavasti ja optimisesti katsoneet muutosta siirtymistä vihreään talouteen. On tärkeää, että teollisuus saa selkeän, selkeät pitkän tähtäyksen tavoitteet niin, että on mahdollista muuttaa tuotantoa. Totta kai voimme laskella kustannuksia ja tehdä laskemia tulevaisuudesta. Kuitenkin muutoksen pitää tapahtua nopeasti, jotta se vaikuttaisi asioihin, mutta, mutta myöskin sellaisella vauhdilla, että teollisuudessa oli aikaa valmistautua tähän rakenteelliseen muutokseen. Me tulemme näkemään sen, että nopea muutos merkitsee myös sitä, että kirjanpidossa syntyy myönteisempiä lopputuloksia kuin aikaisemmin. Se on hyvä asia. Mutta on myös niitä teollisuuden aloja, jotka suunnittelevat, tarvitsevat pitemmän suunnittelujakson ja joiden voi olla vaikeampi löytää joustavuutta. Toinen tärkeä osa muutosta silloin, kun me puhumme vihreistä työpaikoista, on se, että täytyy nähdä tuotteiden koko elinikä. Ja vaikka olisi kysymys palveluista, että tuotetaan, ja ei ole pelkästään siitä, kysymys sitä, että tuotannon täytyy olla sellaista, että resursseja käytetään säästäväisesti, täytyy olla myöskin ympäristöystävällistä, ja jos mahdollista, tuotteiden elinikänsä aikana täytyy olla sellaisia, että ne on tuotettu niin, että ne voidaan uudelleen käyttää järkevällä tavalla, ja että niitä voidaan käsitellä ympäristöystävällisellä tavalla. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että on tärkeää huolehtia siitä, että työ, jota luodaan uusilla alueilla, pitää olla hyvää. Ja olen yhtä mieltä myös hänen kanssaan siitä, että aivan liian usein puhutaan vihreistä työpaikoista, kun olisivat korkean teknologian työpaikkoja. Kuitenkin todellisuudessa niissä suurin osa on työpaikkoja, jotka on tarkoitettu vähän tai keskitason pätevyyttä vaativia tehtäviä ja saman aikaan syntyy uusia palveluita hyvin vakiintuneille alueille, mutta on tärkeää ottaa huomioon myöskin ne ongelmat, joita voisi syntyä silloin, kun on kysymys uusista aloista, joissa järjestäytymisaste on alhainen. Tärkeä osa mietinnössä on koulutuspanokset. Niitä tullaan tarvitsemaan muutoksessa siirryttäessä vihreisiin työpaikkoihin. Tullaan tarvitsemaan eh, pätevyyttä tutkimuksen ja kehityksen alueella ja tähän enemmän suuntautunutta koulutusta. Min sopeutuminen sinä ei ole mitään peruspätevyyttä, vaan täytyy pystyä sopeuttamaan jo olemassa olevaa pätevyyttä. Meillä on hyvä lähtökohta jatkokeskustelulle tässä mietinnössä ja odotan mielenkiinnolla kollegojen näkökantoja. Voin sanoa, että vaikka nyt joudunkin valitettavasti lähtemään, niin joka tapauksessa tulen tekemään kommentteja ja ottamaan kantaa eri osiin. Ähm, ich bin ja ganz froh, dass Sie noch so lange ausgehalten Olen tyytyväinen, että jaksoitte olla täällä näin pitkään. Kiitän teitä. Ja seuraavaksi Esa ja toivottavasti nyt äänsin tämän oikein. Olemme olleet jo yhteydessä ja odotan nyt, mitä teillä on sanottavananne. Olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää raportoijaa siitä, että hän ystävällisesti kutsui meidät yhteiseen kokoukseen ja tässä kokouksessa myöskin jakoi tämän ilon materiaalin etukäteen ja tästä taustamateriaalista oli todellakin paljon hyötyä, koska tämän raportin yksi keskeisistä haasteista on puhua äh, samasta asiasta, eli määritellä, mistä me puhumme silloin, kun me puhumme kestävistä työpaikoista kestävän talouden työpaikoista vihreistä työpaikoista. henkilökohtaisesti itse käytän mieluummin tätä kestävän talouden työpaikka nimitystä kuin vihreää työpaikkaa koska eräs poliittinen ryhmä on ottanut tämän vihreän <laughs> värin käyttöönsä. joka tapauksessa äh, haluan tässä painottaa tätä asiaa minkä esittelijä jo toi esille että on lähestulkoon mahdotonta määritellä joku tietty toiminto, joku tietty ala, työllisyyden ala vihreäksi ja jättää joku toinen sen ulkopuolelle. Eli siinä mielessä katson, että, on äärimmäisen tärkeää tämä laaja lähestymisnäkökulma, mitä esittelijä käyttää. Katson myöskin, että ihan perinteisessä teollisuudessa, sanotaan nyt vaikka auton renkaiden valmistamisessa, jos me pystymme valmistamaan auton renkaita vaikkapa kymmenen prosenttia vähemmän, vähemmän, vähemmällä materiaalilla tai kaksikymmentä prosenttia kestävämmäksi ja jos ne pystytään vielä mahdollisesti käyttämään uudelleen niin silloin olemme perinteisellä tuotannon alalla lähestyneet tällaisia kestävämpiä tuotantotapoja. Ja tämän ongelman mikä sitten ilmenee siinä, että kuinka tätä kestävää taloutta voidaan nostaa tilastoihin, toitte erittäin hyvin esille. Haluaisin myöskin vielä nostaa esille ongelman, joka osittain tuli edellisen puhujan puheenvuorossa. Hän puhui tästä, että kun tuetaan teollisuuden aloja, niin tämä tukipolitiikka saattaa myöskin osittain olla vääristävää ja on huomioitava että erilaiset tuet ja myös verotukselliset tuet saattavat osittain olla johtamassa vääränlaisiin investointeihin ja toisaalta myös jossakin vaiheessa saatetaan tukea jotain tiettyä teollisuudenalaa mutta annetaan tukea vain tietylle alalle tai ajalle jonka jälkeen sitten kun tuki häviää, niin myöskin työpaikat häviävät. Ja siinä mielessä näkisin tämän tukipolitiikan ongelmallisuuden eh, sellaiseksi asiaksi, joka ehkä tässä raportissa tulisi nostaa vielä paremmin esille. Eh, myöskin hivenen kritisoin raportojen lähestymistapaa jonka hän on ottanut näiden kestävien työpaikkojen laadusta. hän on lähtenyt siitä lähtökohtaoletuksesta että tämän alan työpaikat ovat automaattisesti huonosti palkattuja ja niissä on huonot työolosuhteet ja että sillä puolella on myös hyvin suuri mahdollisuus, mahdollisuus erilaisiin työolosuhteiden ja työsopimusten polkemiseen. tämä ei kuitenkaan ole varmasti tilanne kaikissa jäsenvaltioissa. monissa jäsenvaltioissa työehtosopimukset pitävät huolta siitä että tällaiset kestävät työpaikat ovat aivan samalla tavalla säänneltyjä kuin mitkä tahansa muutkin työpaikat. Ja siinä mielessä myös hivenen ihmettelen kun esittelijä on kritisoinut sitä että Euroopassa tulisi yliopistokoulutuksen saaneiden määrä nostaa 40 prosenttiin. Hän pitää sitä jollakin tavalla liian korkeana prosenttina. Henkilökohtaisesti taas katson, että 40 prosenttia on ehdottomasti se, mitä Euroopassa tulee tavoitella. Ja ylipäätänsäkin on tietysti selvää, että emme voi ylikouluttaa kansakuntiamme, mutta ehdottomasti on tärkeää, että pidämme huolta siitä, että yhä suurempi ja suurempi määrä nuoriamme saa paremman ja paremman koulutuksen ja että on myöskin mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Toinen 40 prosenttia, joka pisti tästä raportista silmään, on nämä naisten 40 prosentin kiintiöt. Skandinaavisena naisena pidän näitä ongelmaisina. Me olemme Skandinaaviassa menneet tasa-arvopolitiikassa hyvin pitkälle, varmaan pisimmälle Euroopassa, ja meillä naisten osuus työmarkkinoilla on korkeinta euroopassa mutta olemme päässeet näihin tavoitteisiin ilman kiintiöitä ja esimerkiksi ihan esimerkkinä heitän sen että suomalaisista mepeistä suurin osa täällä on naisia. en pidä tätä kiintiöajattelua nykyaikaisena ja tämä on esimerkiksi kohta jota, johon varmaankin tulen jättämään muutosesityksen. kolmas kriittinen huomioni kiinnittyy siihen että olette nostaneet esille tämän tobinin veron siinä näkökulmassa että sillä kerättäisiin tällaisia siirtymärahastoja. Ja tässä taloudellisessa tilanteessa suhtaudun kriittisesti siihen että keräisimme minkäänlaisia uusia veroja jotka saattaisivat vääristää markkinoita ja toisaalta, toisaalta kun ajattelemme kuinka haasteellisia tilanteita meidän julkisilla talouksilla on edessä, niin tämän tyyppiset rahastot eivät välttämättä millään tavalla ole perusteltuja. Neljäntenä kohtana vielä nostan esille sen, että tässä raportissa, kun puhutaan näistä uusista kestävän talouden aloista, niin niitä ei kovin tarkasti määritellä ja sinne kuitenkin asetetaan aika suuria toiveita. Ja siinä mielessä on tärkeää muistaa tämä raportin alkupuolella näkynyt näkökulma, että mikä tahansa toimiala voi olla kestävän talouden toimiala, mikäli toimintatavat muutetaan kestävän talouden toimintatavoiksi. Tässä loppupuolella näkyy hivenen sitä, että puhutaan taas suurin toiveen tällaisista uusista eh, kestävän talouden toimialoista, joita ei sitten kuitenkaan kovin tarkasti määritellä. Tässä oikeastaan keskeisimmät kohdat, joihin halusin kiinnittää huomiota ja luulen, että tähänkin raporttiin saamme hyvän joukon erilaisia muutosesityksiä, mikä ei koskaan tarkoita sitä, että raportti olisi huono, vaan pikemminkin sitä, että se on herättänyt kiinnostusta. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kollegin. Jetzt Kiitoksia. Seuraavaksi herra Händel, olkaa hyvä. Ja zu dem Bericht selber, ich finde... Niin. Minusta mietintö on onnistunut ja se on hyvä perusta jatkotyölle. Minäkin halusin vain yhteen sivuulottuvuuteen tarttua, joka nousi Elisabeth Schroederin suullisessa esityksessä esille. Ymmärsin oikein, että hän siis arvosteli sitä, että työmarkkinaosapuolet ovat olleet vähän tekemisissä näiden uusien alojen kanssa, eivät ole juurikaan havainneet niiden syntymistä. Tätä en epäile, mutta tämä on vain osatotuus. Minun kokemukseni tuulivoiman, aurinkovoiman alalta on, ja ei pelkästään tuolta, vaan myös muiltakin syntymässä olevilta alueilta, on se, että sosiaalisten standardien eh, noudattaminen, esimerkiksi työntekijöiden edustus yrityksen sisällä nähdään usein esteenä tällaisen yritystoiminnan syntymiselle, ja se usein johtaa jopa siihen, että yritetään estää yritysneuvostojen syntymistä. Tämä vaatii työmarkkinaosapuolilta ennen kaikki ammattiyhdistyksistä sitä, että niiden täytyy toimia, mutta ajatellen mietintön muotoilua, niin siinä kohdassa, puhutaan sosiaalisesti ja oikeudenmukaisesta muutoksesta, että kun puhutaan julkisista hankinnoista näille näiden yritysten osalta pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen, että niiden täytyy noudattaa tiettyjä sosiaalisia standardeja. Näinhän me teemme myöskin eh, silloin, kun on kysymys kansainvälisistä kauppasopimuksista. Ja tämäkin voisi eh, ajatellen nimenomaan eh, kestävyyttä työpaikkojen osalta olla hyvä asia. Tämän esityksen voisin tehdä, mutta ehkä me pystymme samaan aikaan enemmistön kannalta hyväksyttävän ratkaisun käydä jatkokeskustelua mietinnöstä. Kiitoksia. Hyvä kollega. Nyt katselen tässä hieman ympärilleni. Komission pitäisi olla oikeastaan paikalla, eikö? No, kukaan ei sieltä taida olla. A on sittenkin. Monika Schlebinger. Anna komission edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, Uh, uh, kiitos puheenjohtaja ja esittelijä. Ja kiitos myös tästä hyvin muotoilusta mietinnöstä. Komissio, ennen kaikkea työllisyyden pääosasto, jota minä edustan, pitää tätä aloitetta hyvänä ja on yhtä huolissaan eri niistä asioista, jotka ovat nousseet esille tässä mietinnössä, että Kysymys on ennen kaikkea haavoittuvimmista ryhmistä työmarkkinoilla ja niiden tulisi voida hyötyä tästä eh, näistä uusista haasteita, joita nousee esille nimenomaan ympäristön ja energia-asioiden alueella. Monet vaatimukset mietinnössä ovat perusteltuja, mutta olisi hyvä, jos mietinnössä tunnustettaisiin myös erinäiset komission aloitteet ennen kaikkea työllisyyspolitiikan alueella, jotka ovat relevantteja silloin, kun tuetaan tällaista siirtymävaihetta ja sopeutumista talouden sisällä ja ennen kaikkea sopeutumista työmarkkinoilla. Haluan keskittyä vain kolmeen asiaan, mutta olemme valmiita antamaan teille kirjallisen e, esityksen, jos sitä haluatte. Ensimmäinen asia on Eurooppa 2020 strategia. Kestävä kasvu on yksi kolmesta prioriteeteista – ja kestävä kasvu ei merkitse pelkästään tehokkaasta resurssien käyttöä, vaan vihreyttä. Kysymys on myöskin kilpailukykyisestä taloudesta, joka merkitsee sitä, että tuetaan eurooppalaista, eurooppalaista Euroopan asemaa uusissa prosesseissa, niiden kehittämisessä ja uusien markkinoiden tavoittamisessa. Samaan aikaan on kuitenkin myös toinen prioriteetti, joka on osallistava kasvu, jonka kautta pyritään turvaamaan kaikille mahdollisuus osallistua eh, toimintaan. Ja eh, pyritään siis tukemaan muutosta, hallitsemaan muutosta ja, ja työpaikkojen ja uusien taitojen osalta pyritään mahdollistamaan se, että ihmiset voivat hankkia uusia pätevyyksiä ja voivat sopeutua uusiin olosuhteisiin. Prioriteetit, joita on uusessa strategiassa, on myös nyt mainittu politiikan suuntaviivoissa, jotka on hyväksytty sekä työllisyyden että talouden alueella. Ja sen toinen tavoite, josta haluaisin puhua, on pätevyydet ja meistä uudet pätevyydet uusia työpaikkoja varten aloitteena on jo saanut aika hyviä tuloksia, jotka ovat relevantteja silloin, kun arvioidaan työmarkkinoiden tulevia tarpeita, ennen kaikkea ajatellen vihreitä pätevyyksiä, ja tätä kautta voidaan tehokkaasti sopeutua eh, ja sopeuttaa myös koulutus- ja ammattikoulutusjärjestelmiä. Meillä on nyt arvioita siitä, mitkä tulevat olemaan kysyn, olemaan kysyntä vuoteen 2020 mennessä ajatellen uutta pätevyyttä ja nimenomaan eurooppalaisen pätevyyksien eh, arviointi, eh, anteeksi, luokittelu eh, on jo olemassa, on myöskin monikielinen sanakirja, jossa pyritään luomaan yhteyksiä Euroopan tasolla näissä koulutus- ja pätevyyskysymyksissä, ja tämä pyritään tekemään paremmin sellaiseksi, että se vastaa työvoiman tarpeita. Tulemme myöskin eh, eh, katsomaan ilmeisimpiä ennusteita, joita CDFOP on toimittanut, jonka mukaan kysyntä tulee kasvamaan nimenomaan ylimmän ja keskitason koulutuksen ja pätevyyksien alueella Ajatellen vaikutuksia, joita tällä on pätevyystarpeisiin silloin, kun kysymys vihreistä työpaikoista, tarvitaan tietysti kaikkia pätevyyttä, myöskin kaikkien korkeimpia pätevyystasoja ja alhaisimpia pätevyystasoja, mutta eivät pelkästään komission, vaan YK ympäristöohjelman selvitykset ja myöskin Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön selvitykset osoittavat, että ympäristöpolitiikka todennäköisesti ainakin alkuvaiheessa tulee johtamaan – siihen, että kasvaa erityisen pätevän työvoiman kysyntä, koska on uutta tekniikkaa, jota täytyy soveltaa ja on tarvetta innovaatioihin. Kuitenkin, kun nämä, tämä tekniikka kypsyy, silloin on tilaa myöskin muille, myös niiden, joiden pätevyystaso on alhaisempi tai keskitasoinen, lähtien kuitenkin liikkeelle siitä, että he saavat asianmukaista koulutusta. Ja sitten lopettaisin esitykseni mainitsemalla joitakin lisätietoja, jotka liittyvät työllisyys Euroopassa raportista 2009. Raportissa pyrittiin antamaan yleiskatsaus eri tutkimuksista. Lähtökohta oli siis enemmän analyyttinen. Usein komission kuin muidenkin instituutioiden selvityksissä pyritään arvioimaan – miten työllisyys suhtautuu ympäristöpolitiik- ympäristö- ilmastonmuutoskysymyksiin ja siihen liittyvään politiikkaan. Vertailut, niin kuin teidänkin johtopäätöksenne osoittavat, että on hyvin vaikea tehdä selkeää ja läpinäkyviä johtopäätöksiä siitä, mitkä ovat kvantitatiiviset ulottuvuudet näissä muutoksissa. Ja on vaikea vertailla tutkimuksia, koska niiden metodologinen lähestymistapa on erilainen, koska ne kattavat maantieteellisesti eri alueita, eri sektoreita ja ne arvioivat eri tavoin vaikutuksia. Mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomion yhteen hyvään esimerkkiin selvityksestä, jossa erityisesti analysoitiin sitä, miten, miten vienit reagoivat asioihin. Tässä puhuttiin nimenomaan uusiutuvista energioista ja niiden vaikutusta kasvuun. Tämä selvitys saatiin valmiiksi vuonna 2009 ja se valmistettiin komissiolle. Sen teki Fraunhofer-instituutti kumppaneidensa kanssa ja siinä simuloitiin eri skenaarioita, jotka edustavat mahdollista osuutta maailmanmarkkinoilla, joka Euroopan taloudella on, uusiutuvien teknologioiden alueella. Ja skenaarioita oli kolme, pessimistinen, maltillinen ja optimistinen skenaario. Ja antaakseni hiukan tietoa, tässä odotetaan, että jos otetaan käyttöön kiihdyttävää työllisyyspolitiikkaa, siis politiikkaa, joka varmistaisi sen, että saavutettaisiin 20 prosentin tavoite uusiutuvissa energioissa vuoteen 2020 mennessä, maltillisessa viennissä brutto työllisyysvaikutus vuoteen 2020 olisi 2,76 miljoonaa työpaikkaa ja optimistisissa odotuksissa sama olisi 2,80 miljoonaa. Ja tämä siis vain teille tiedoksi, mutta täsmällisempää tietoa olemme valmiita antamaan teidän käyttöön jälkikäteen. Joten kiitos vielä kerran tästä mietinnöstä ja hedelmällisestä keskustelusta. Odotan mielenkiinnolla jatkotyöskentelyä. Ja, vielen dank. Kiitoksia, Rova Schlebinger. Nyt voisin ehkä vastata hyvin lyhyesti. Emme tarvitse varmaankaan enää kovinkaan paljon aikaa. Se, mitä varjoesittelijät tässä sanoivat, sopii minulle aika pitkälti Esimerkiksi se, että yritysten täytyy tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia. Tämä on juuri oikein. Täytyy luoda vakaat toimintaolosuhteet. Vasta sitä kautta saadaan potentiaali käyttöön. Saksassa lainsäädäntö tältä osin on jo kymmenen vuotta vanhaa ja on käytetty varsin hyvin tätä potentiaalia uusiutuvien energialähteiden ja viennin osalta. Ja se, mitä komissio sanoi, haluamme kilpailukykyistä Eurooppaa. No, tässä täytyy vienti ottaa huomioon. Ja se, mitä tässä nyt sanottiin, tämä hieman hymyilyttää minua. Tämä ei koske ainoastaan Saksaa, koska pelkästään se, mitä Siis tämä kattaa paljon enemmän kuin pelkästään Saksan, esimerkiksi Espanjan, Ruotsin, Suomen ja niin edelleen. Sielläkin saadaan uusia työpaikkoja varmasti luotua, mutta tässäkin voimme varmasti vielä keskustella. Herra, herra on oikeassa siinä, että tässä ei ole kyse ainoastaan korkean pätevyystason työpaikoista, vaan hyvin suuri määrä työpaikoista menee matala pätevyyksiin ja keskitason pätevyyksien työpaikkoihin – Täällä puhuttiin tällaista laajasta käytöstä. Tässä täytyy saada käyttöön taidot myös matala pätevyystasolle. Tässä pätee suuri, suuri potentiaali. Ja kaikki näihin kysymyksiin ei ole otettu tai kiinnitetty kylliksi huomiota tässä EU 2020 strategiassa, vaan siinä puhutaan lähinnä korkeakoulutuksesta. Ja tässä tämä konsepti on hieman erilainen kuin mitä komissio on tähän asti edustanut. Ja meidän olisi hyvä todella katsoa tätä tutkimusta, jota, josta puhuitte, ja käyttää sen tietoja hyväksemme. Ymmärsin että näin tullaan tekemäänkin. Sitten Signin esiin ottama kysymys siitä, että huonontaisin työpaikkojen laatua. Ei näin, näin ei ole. Tässä tapahtuu suuria muutoksia suurilla uusilla aloilla. Ja jos haluamme käyttää tätä työllistämispotentiaalia, meidän täytyy antaa ihmisille luottamusta siihen, että he voivat todella elää näistä työpaikoista. Ja tämä koskee erilaisia aloja. Minulla on tästä tutkimus ja tarkastelen sitä kriittisesti. Eli meidän täytyy saada hyvien työpaikkojen ja joustavuuden välinen linkki aikaan. Tämä on kysymys, joka pitää oso- osoittaa kaikille työmarkkinaosapuolille, ei ainoastaan AY-liikkeille. Suomessa esimerkiksi tässä eri osapuolet tekevät automaattista yhteistyötä ja tämä toimii hyvin, mutta muissa maissa tässä on hieman ongelmia. Halusin ottaa tämän esiin, koska en halua tässä ainoastaan kaunistella asioita, vaan mm, katsoa, missä poliittisia toimia on tehty ja missä niitä vielä tarvittaisiin. No niin, nyt kiitän teitä keskusteluista. Saitte varmaankin tämän käyttöönne. Tässä on yhteenveto tätä aihetta koskevasta tutkimuksesta on aivan oikein se, mitä komissio sanoi koskien työllisyyttä 2009 tutkimusta. Tässä liitteessä on hyvin paljon erilaisia viitteitä, jotka voivat olla hyödyksi. Itse olen käynyt niitä läpi ja arvioinut niitä. Ne ovat laadultaan ja sisällöltään hyvin erilaisia. Mutta jos joku haluaa todella syvällistä lisätietoa, niin sitä kyllä täältä löytyy. ja ainakin paljon tietoa kirjallisuudesta, jota komissiolta on. Sitten aikataulu on seuraavanlainen. Tarkistusten jättämisen määrä aika on 18.5. eli aika ei ole kovinkaan paljon. Ja varjoesittelijät voivat ottaa minun yhteyttä koska tahansa esimerkiksi ensi viikolla, jos he haluavat lisätietoa, mikä on taustalla ja niin edelleen. He voivat todella ottaa yhteyttä omaan toimistooni koska tahansa. Tarkistuksista keskustellaan 22.–23. kesäkuuta ja tästä äänestetään 13.–14.7. ja sitten kesätaun jälkeen mahdollisesti syyskuun ykkösessä tai kakkosessa Tämä oma aloitemietintö tulee käsittelyyn täysistunnossa. Tärkeintä se olisi saada ainakin syyskuun toisen istuntoon. Tämä on Belgian puheenjohtajakauden yksi painopistealueista. Ja syyskuun kakkosistunnon lopussa Belgia tulee järjestämään laajan konferenssin tästä aiheesta ja haluaisimme saada mietinnön käsitellyksi ennen tätä konferenssi, jotta meidän kantamme on sel- selkeä. Ja uskomme, että sitten tämä menee neuvoston keskusteluun syyskuussa. Ja näin me parlamenttina ja koordinaattoreina olemme lähteneet todella tähän aloitteeseen, jota komissiossa viedään eteenpäin koska tapaamme seuraavan kerran maanantaina. Ensimmäinen kesäkuuta Strasbourgissa siis. Tapaamme 17. Siis toukokuuta ja sitten sen jälkeen ensimmäinen kesäkuuta ja toinen kesäkuuta joka on siis perjantai. Nyt tässä kaikki. Kiitän kaikkia niitä, jotka jäivät tänne paikalle näin pitkäksi aikaa. Hyvää illanjatkoa.